Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Arvoisat naiset ja herrat, hyvät kollegat, toivat, toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi. Voisitteko istutua? Näette kaikki, panelistit eivät ole vielä saapuneet paikalle. Itsekin joudun valitettavasti huomaamaan, että lennot ovat jopa tunninkin myöhässä, mutta eiköhän loppuväki tässä jossain vaiheessa tule paikalle. Oli miten oli, aloitetaan nyt. Tämänpäiväisen workshopin aiheena on kriisin vaikutus PK-yritysten toimintaan. Eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna tämä on tietenkin erittäin tärkeä päivä meille ja meidän työskentelymme näkökulmasta katsottuna. PK-yrityksethän muotoavat juuri Euroopan selkärangan työmarkkinoilla ja ne luovat myöskin niitä uusia työpaikkoja. Ja juuri PK-yritykset toimivat useimmiten hyvin innovoivasti ja luovasti. Vaikkakaan eivät toimisi maailmanlaajuisilla markkinoilla, niin silti niiden merkitys taloudellisena toimijana on Euroopassa huomattava. Ja juuri nämä PK-yritykset ovat, niin kuin tutkimukset ovat osoittaneet joutuneet aika hankalaan tilanteeseen kriisin aikana. Euro Chambre, eli eurooppalaisen kauppakamari, on teetättänyt jäsenyrityksissään kyselyn ja kyselyn tulokset osoittavat, että pk-yritykset ovat valittaneet juuri sitä, että mahdollisuudet ja kriteerit ovat tiukentuneet entisestään ja julkinen sektori ei ole ollut enää siinäkään määrin valmis investoimaan toimintoihin kuin aikaisemmin. Ja tämä on johtanut sitten pk-yrityssaralla huomattaviin maksuvaikeuksiin ja kyselyyn osallistuneista 30 prosenttia ovat ilmoittaneet että lähitulevaisuudessa he tulevat vähentämään investointihalukkuuttaan, eivätkä voi pysyä tämänhetkisessä investointitasossa. Ja vain 60 prosenttia on ilmoittanut, että työpaikkoja ei leikata, mutta 20 prosenttia yrityksistä on lähtenyt siitä olettamuksesta, että työpaikkaa joudutaan leikkaamaan. Ja tämä ei ole ihan mitätön asia. Ja tästäpä syystä olenkin tyytyväinen, että tästä aiheesta voimme tänään keskustella asiantuntijoiden kanssa. Me keskustelemme yhtäältä siitä, minkälaisia vaikutuksia kriisillä on ollut PK-yritysten toimintaan. Se on ensimmäinen osa-alue ja paikalla on kolme asiantuntija ja heidän ansioluettelot ovat teille jo käytettävissä. Ihan lyhyesti vain Portugalista kollega Antonio Saraiva. Hän on Portugalin teollisuuden etujärjestön, etujärjestön puheenjohtaja Maria Novak on Institute du Politique jäsen Pariisissa ja sitten kollega Braunjelm, joka ei ole vielä paikalla, niin hän on FSFn, entisen FSFn jäsen. Me tulemme keskustelemaan siis siitä, minkälaisia poliittisia päätöksiä pitäisi tehdä, jotta ongelmiin voitaisiin pureutua. Ja toisen paneelin jäsen tulen esittelemään myöhemmässä vaiheessa, mutta ensi alkuun panelisteille alustuspuheenvuoromahdollisuus. Toivoisin, että käytätte noin 10 minuutin puheenvuoron ja mikäli puhutte, no joo, siinä puheenvuoron loppupuolilla, kun aika rupeaa käymään vähin, niin annan teille käsimerkin. Ja sitten pientä keskustelua ja vielä kerran tervetuloa arvoisat panelistit. Olen kiitollinen, että olette päässeet tänne vieraaksemme. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Minulla on tässä kaksi keskeistä aihetta, jotka koskevat yritys, elämän nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Ensinnäkin kyseessä on se, missä määrin kriisi on syventänyt näitä uhkia ja mitä voidaan tehdä, mihin olemme menossa, mihin haluamme mennä tulevaisuudessa. Minua on pyydetty käsittelemään tätä ensimmäistä aihetta, siis analysoimaan yritysmaailman tilannetta nykytilanteessa pk-yritysten kannalta. Ja hahmottelemaan niitä merkittävimpiä ongelmia, joita niiden toimintaan kohdistuu osa näistä ongelmista on syventynyt nyt rahoituskriisin takia, rahoitustalous- ja sosiaalikriisin takia, josta maailma edelleen kärsii. Aluksi haluaisin luonnehtia Portugalin yritysten luonnetta, sitten eh, kriisin seurauksia ja lopuksi puhuisin niistä vaikeuksista, joita PK-yrityksillä on ollut toiminnassaan. Espanjan yritys, maailman rakenne on sellainen, että vuonna 2008 lähes 363 000 yritystä, niiden liikevaihto oli 55 miljoonaa euroa ja 2,8 miljoonaa työntekijää oli niissä töissä. Portugalissa yritykset ovat lähinnä pk-yrityksiä ja erityisesti mikroyrityksiä ja pienyrityksiä. Business-euron mukaan 90 yrityksestä Euroopassa on pk-yrityksiä. Ne vastaavat, niissä työllistyy kaksi kolmesta työntekijästä. Portugalissa komission tietojen mukaan on yli kaksi kertaa enemmän pk-yrityksiä eh, väestöä kohti verrattuna Euroopan keskiarvoon. Minun on kuitenkin todettava, että kaikki se mitä sanon tässä ei kuitenkaan tarkoita, että mm, otan huomioon ainoastaan pk-yritykset ja ohitan suuret yritykset. Toki koko talous on saatava elvytettyä. PK-yritysten on, on myös kehityttävä ja kasvettava. Siksi on kuunneltava niitä ja otettava huomioon niiden ongelmat eh, ja, ja poistettava niiden tiellä olevat esteet ja luotava olosuhteet, joiden kautta ne voivat luoda edistystä. Rahoitustalouskriisin vuonna 2008 vaikutukset vaikutti investointeihin ja sillä oli vakavia vaikeuksia, vaikutuksia työllisyyteen. Vuonna 2008 Portugalissa talouteen vaikutti kohti epäsuotoisen kansainvälinen ympäristöön. Se alkoi vaikuttamaan vuonna 2007. Rahoituskriisi on luonut nyt kielteisen kontekstin, sitä puhuttiin aikaisemmin. Portugalin vientiviraston mukaan vuonna 2009 profiilissa todetaan, että BKT on reaalisesti laskenut ja vuonna 2009 eh, ei, ei ole ollut kasvua vuoteen 2007 verrattuna alle 0,5 prosenttia viennissä. Sisäinen kysyntä on vähentynyt miinus 1,1 prosenttia sen jälkeen, kun se kasvoi 3,2 prosentilla edeltävänä vuonna. Portugalin talousindikaattorit, jotka tilastokeskus on antanut vuosiksi 2004-2008 ja Euroopan komission tiedot vuosiksi 2009-2010 antavat seuraavat prosenttiluvut. Kuten näette täällä PowerPoint-esityksessä, tiedot annetaan tiedossa, heijastuu selvästi kriisin alkuun ja maailman suhdenteet. Portugalissa tilannetta vaikeutti rahoitus- ja talouskriisiä. ja se on johtanut erittäin vakaviin taloudellisiin seurauksiin. Se on johtanut useisiin konkursseihin ja joidenkin yritysten toiminnan keskeyttämiseen. Se on myös vähentänyt verotuloja ja sillä on ollut erittäin vakavia ja huolestuttavia yhteiskunnallisia vaikutuksia, koska työttömyys on noussut, perheiden tulot ovat vähentyneet ja kulutus on pienentynyt. Yritykset ovat kärsineet tästä merkittävästi. Toki kriisi on vaikuttanut koko yhteiskuntaan, mutta se on erityisesti Mm, iskenyt heikoimpiin lenkkeihin yhteiskunnassa ja yrityksien PK-yritysten haavoittuvuus johtuu niiden pienestä koosta. Se vaikuttaa niiden kilpailukykyyn. Tämä liittyy rahoitukseen, eh, lailliseen ja hallinnollisiin puitteisiin ja kansainvälisiin Euroopan markkinoihin ja työmarkkinoihin. PK-yritykset ovat erittäin haavoittuvia tilanteessa, jossa taloudellinen toiminta on kaiken kaikkiaan pienentynyt. Neillä on yhä vaikea, enemmän vaikeuksia saada luottoa ja se tulee niille yhä kalliimmaksi. PK-yrityksillä on vähemmän äh, rahoituskapasiteettia, ne eivät saa luottoa yhtä helposti koko elinkautensa aikana. Vain harvoilla yrityksillä on ollut riittävää rahoitusta rahoittaakseen toimintojaan cashflown lisäksi. Niillä on, ne eivät ole myöskään saaneet helposti kansallista luottoa. PK-yrityksillä on samanlaisia vaikeuksia kuin toisilla suurimmilla yrityksillä, jotta ne voisivat strategisesti kasvaa ja lisätä kilpailukykyään. Jotkut ovat myös muut muuttamassa toimintansa ei taloudellinen kudelma on muuttumassa. pk on vaikeat rahoitukselliset tilanteet. Niiden hankaluudet saada luottoa on ongelma. On lisättävä myös se, että rahoituslaitokset pyytävät näiltä yrityksiltä sellaisia takeita, jotka ovat jo normaalitilanteessakin hyvin raskaita ja joskus jopa mahdottomia hallitusten pääomaruiskutus ei oikeastaan ole vaikuttanut eh, yrityksiin ja vielä vähemmän pk-yrityksiin juuri niistä syistä, jotka selvitin. Tämä on tehnyt mahdottomaksi näiden hallitusten toimien ja tehokkuuden, tehokkaan toteuttamisen. kun pk-yritykset eivät saa luottoa, ne eivät myöskään suoriudu sitoumuksistaan esimerkiksi julkisen velan ränttymiset ovat monesti laissa määritelty ja pk-yritykset ovat hyvin haavoittuvassa taloudellisessa tilanteessa, koska ne eivät saa äh, tuloja vuonna 2008 viimeisellä puoliskolla mm, julkisen hallinnon ma- maksut menivät 97 päivään, päivästä yli tuhanteen päivään, keskimäärin 160 päivää, enimmillään 1180 päivää. Ne julkiset yritykset, jotka maksavat 90-140 päivän välillä. Niitä on hyvin vähän, koska joskus myös sairaalat viivyttelevät pitempään jopa 127 päivää. Tämä tilanne vaikeuttaa näiden yritysten selviytymistä luotoistaan. Yritysten on myös maksettava ALV joistakin eh, liiketoimista valtion kanssa. ALV on maksettava ennen kuin yritykset ovat saaneet mitään maksuja näistä toimista. Mitä sitten tulee lainsäädännöllisiin hallinnollisiin puitteisiin, yritysten perustamis- ja muuttamiskustannukset ovat raskaita pk-yrityksillä, myös yrityksen sulkeminen on kallista ja byrokraattista pk-yrityksille sen rahoituksellinen taakka ja inhimillisten resurssien ja käyttö on raskasta. Lainsäädäntö on erittäin raskasta ja monimutkaista se aiheuttaa ymmärtämisen oike- oikeuksia hallinnolle ja myös uuden tietotekniikan hankkiminen aiheuttaa kustannuksia uuden lainsäädännön käyttöönottamiseksi oikeuslaitoksen hittaus ehdollista yritysten investoinnit silkkausten ratkaiseminen tuomioistuinten ulkopuolella ei ole riittävän yleistä, jotta se voisi toimia tehokkaan vaihtoehtona. Mitä sitten tulee ympäristöön? Lainsäädäntö on monimutkaista, mutta on myös paljon muita ongelmia, jotka koskevat riittävien muutosten tekemistä. Markkinoilla on paljon esteitä jäsenvaltioiden välillä. Se vaikeuttaa kauppavaihtoa. Vastavuoroista tunnustamista puuttuu, tavaroiden vaihdossa harmonisointia puuttuu, tarvittaisiin yksinkertaisempi yhtiö, muotoja tai sellaisia vaatimuksia PK-yrityksille eurooppalainen yksityisen yhtiön muoto on paljon odotettu. PK-yrityksiä ikään kuin rangaistaan julkisissa hankinnoissa, koska nämä ovat Nämä perustuvat sääntelylle, joka vaihtelu, vaihtelee jäsenmaista toiseen. PK-yritysten näkökulmaa ei ole otettu huomioon. Kansainvälisellä tasolla on myös paljon vaikeuksia. Hallin, lainsäädäntö, hallinnolliset määräykset ja rahoitukselliset säännökset eivät ole PK-yritysten kannalta suotuisia. On paljon esteitä, jotka liittyvät tulleihin, määrällisiin rajoitteisiin, polkumyyntiin ja niin edelleen tilanne on yhä vaikeutunut, koska usein eniten rahoitusta löytyy maista, jo, jotka kuuluvat siirtymätalouden maihin. Joidenkin yritysten tietyt tuotteet joutuvat epäsuotuisen asemaan ja kansainvälisellä tasolla kiistoja, riitoja ei voida riittävällä tavalla ratkaista ja tämä, tulee, tämä koittuu pk-yritysten ongelmaksi. Ja lopuksi haluaisin puhua työmarkkinoista. Haluaisin todeta, että ensinnäkin työsopimukset ovat jäykkiä ja siksi pk-yritykset eivät voi järkevällä tavalla käyttää resurssejaan erityisesti nyt taantuman ja kriisin aikana – sosiaalinen lainsäädäntö ei riittävällä tavalla puolusta ja suojele yrittäjiä. Siksi ähm, yrittäjien on yhä enemmän esteitä. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että kilpailukyvyn on kuljetavarinnan työmarkkinan sääntelyn kanssa on pyrittävä vähentämään kriisin seurauksia. Lisäksi tarvitaan puitteet, johon liittyy korkea tuottavuus ja eh, sellaiset säännöt, joita kaikki haluamme. Kiitoksia tästä johdannosta. Seuraavana puheenvuoron Samri Novak ja kolmas panelisti, kollega Brönheimkin on päässyt paikalle. Tervetuloa, mutta puheenvuoro nyt kollega Novakilla. Olkaa hyvä. Well, if you allow me, I, I will, uh, uh I will speak in French. Puhun ranskaksi, mutta PowerPoint-esitys on englanniksi, joten sitten on helpompi seurata. Speak mainly on the, um, uh, about the French case. Puhun etupäässä Ranskan tapauksesta. Oui, mais excusez-moi, du coup je passe au français. Je... Niin, puhun siis ranskaa. Puhun nyt erityisesti Ranskan tilanteesta, koska Ranskassa on yksi vanhimmista mikroluototusjärjestöistä talouden edistämiseksi. Perustimme sen 20 vuotta sitten. Ja 20 vuoden aikana se on jakanut 80 000 luottoa mm, työttömille ja muille. 2,58 prosenttia on ollut hukkaprosentti ja 65 prosenttia kahden vuoden jälkeen näistä yrityksistä on selviytynyt. Tämä on keskiarvo. Selviydymme tästä tiettyjen lakien kautta. Saimme tuen pankeilta. Ne uudelleen rahoittaa meitä luottojen muodossa ja olemme saaneet myös tukea paikallisviranomaiselta, valtiolta ja Euroopalta, mitä tulee näihin tukitoimiin. Haluaisin ensiksi osoittaa, millainen, millainen yrityssektori Ranskassa on. 93 prosenttia kaikista yrityksistä on näitä pieniä yrityksiä, vähän niin kuin Portugalissakin. 50 prosenttia Ranskan yrityksistä on sellaisia, joissa ei ole palkansaajia ollenkaan. Sitten ähm, tässä osoitan, kuinka Euroopan tilanne on hyvin samankaltainen. Minulla ei ole kaikkia tietoja Euroopasta, joten puhun mieluummin ainoastaan Ranskasta. Mutta ähm, yritysten äh, jäsentyminen on samankaltaista kaikilla Euroopassa. Mielestäni on erittäin tärkeää osoittaa teille nämä kaksi kaksi viivaa, tendenssiviivaa, ne eivät valitettavasti ole kovin selkeitä. Tämä punainen laskeva viiva osoittaa teollisuuden alan henkilöstöä ja vihreä nouseva käyrä osoittaa palvelualojen henkilöstöä. Tämä todella osoittaa, kuinka merkittävä suuntaus on kohti pieniä tuotantoyksikköjä palvelun alalla koska siellä ei tietenkään tarvita suuria tehtaita, suurta pääomaa eikä suurta määrää työntekijöitä. Sama suuntaus, sama suuntausta vahvistaa uusien tekniikoiden kehittyminen, niin sanotut uudet työpaikat, jotka liittyvät ympäristön suojeluun – myös ähm, väestön ikääntyminen vaikuttaa. Nämä kaikki yhdessä edellyttävät äh, sellaista työllisyyspolitiikkaa ja yhteiskuntapolitiikkaa, joka on aktiivisempaa. Edelleen tämä vaikuttaa pienten tuotantoyksikköjen kehittymiseen ja mikroluotosta on, on tullut rahoitusväline äh, teollistumisen jälkeiseen aikaan taloudessamme. Kuinka kriisi sitten on vaikuttanut tähän tilanteeseen? Kuten näette, tilanne on kehittynyt pikkuhiljaa 30 vuoden aikana. Ranskassa vuonna 2009 menetimme 500 000 työpaikkaa ja saman, samana aja, aikana lähes 600 000 uutta yritystä luotiin. Suurin osa uusista työpaikoista on syntynyt uusien yritysten kautta. Tämä on erittäin merkittävä tosi asia. Pieni vallankumous Ranskassa itse asiassa. Verrattuna edelliseen vuoteen yritys, yrityksiä perustettiin 72 prosenttia enemmän ja mikroyrityksiä 142 prosenttia enemmän. tällaisen räjähdysmäiseen kasvuun löydetään selityksen ensinnäkin tämä kriisi, palkansaajat menettivät työnsä, he loivat uusia yrityksiä. Ja toinen syy johtuu siitä, että, että, siir, että luotiin uusi status itsensä työllistäville henkilöille. 300 000 henkilöä työllisti itsensä ADIE-organisaatiosta. Noin 26 000 asiakasta. He ovat kaikkein haavoittuvampaan yleisöön kuuluvia. Olemme tehneet tutkimuksen, joka osoitti, että mikroyritykset ja haavoittuvimmat yritykset ovat kärsineet merkittävästi tästä kriisistä. Niiden keskimääräinen tulo on laskenut jopa köyhyystason alapuolelle, mutta 80 prosenttia mikroyrittäjistä kuitenkin olivat edelleen optimistisia. Se on aika poikkeuksellista, kun ajatellaan muita maita tässä tilanteessa. Mitä nyt sitten voitaisiin tehdä? Uskon, että tämä kriisi on ainakin Ranskassa osoittanut ja varmasti en ihmettelisi ollenkaan, jos se vastaisi, pätisi myös muihin Euroopan maihin. Se on osoittanut, kuinka tärkeää on perustaa yrityksiä pyramidin aivan juurella. Uskon, että eurooppalainen mikroluoto kehitysaloite kasvun ja työllisyyden edistämiseksi kuvailee hyvin tarkasti, mitä pitäisi tehdä. Siksi haluaisin nyt nopeasti kuvailla tämän aloitteen neljä päälinjaa. Ensimmäinen linja koskee sitä, että parannettaisiin mikroluottojen institutionaalista tilannetta. Kaikkein tärkeintä olisi saada joustoa korkotasoihin. Mikroluotothan jotta siinä voitaisiin kattaa tärkeimmät kustannukset, jotka eivät tule kovin raskaiksi asiakkaille, koska nämä ovat pieniä ja lyhytaikaisia lainoja. Se on tärkeää, mutta on tärkeää myös voida lainata pankkeilta. Tähän Ranskassa pääsimme muuttamalla pankkilakia. Uskon, että nyt seuraavat askel koskisi sitä, että järjestät järjestettäisiin kokous rahoitusalan edustajien välillä jäsenvaltioista ja näin pyrittäisiin parantamaan sääntelyä tällä alalla. Edelleen kohta kaksi. Mikroyritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien tilannetta koskevaa lainsäädäntöä. Tähän tarvitaan tiettyjä parannuksia. Kaikkein tärkein koskee sitä, että voitaisiin paremmin niveltää sosiaali- sosiaaliturva, järjestelmät omaan työpaikan luomiseen ja toisekseen tarvitaan tukitoimia työpaikkojen luojille. Edelleen olisi pyrittävä kehittämään koulutusta, neuvonantoa, tukitoimia henkilöille, jotka, jotka perustavat yrityksiä. Olemme juuri käynnistämässä tämän tyyppistä tointa Jasmine ohjelman yhteydessä. Siihen osallistuvat eurooppalaiset verkostot ja rating-yritykset ovat myös mukana. Sitten on löydettävä uutta rahoitusta näille mikro rahoitusyrityksille. Euroopassa ne ovat varsin pieniä, suhteellisen pieniä juuri siksi, että lainsäädännölliset puitteet eivät mahdollista niiden kasvua. Vuonna 2008 investointipankki myönsi 20 miljoonaa euroa tällaiseen rahoitustoimintaan. Euroopan parlamentti puolestaan antoi 4 miljoonaa ja käsittääkseni 3 miljoonaa vielä lisää vuonna 2010. Syyskuussa 2009 Euroopan parlamentti hyväksyi tämän mikrorahoitusvälineen 100 miljoonaa neljäksi vuodeksi. Johtopäätelmänä voidaan sanoa, että mikroyritysten ja mikroluottojen kehitys mm, sopii erittäin hyvin tähän uuteen vaiheeseen taloudessa – joka on yhä vähemmän teollista Euroopassa. Tietenkin on pyrittävä pelastamaan kaikki mitä voidaan, mutta ei pidä liikaa pitää harha kuvitelmia. Jos käyrä on laskenut 30 vuotta, niin ei se nyt yhtäkkiä lähde nousuun. Uskon, että tämä on myös yksi tapa löytää tie kriisistä ulos. Ei varmastikaan ainoa, mutta yksi tapa. Ranskassa Tarvitsimme 20 vuotta parantaaksemme lainsäädäntö- ja institutionaalista kehystä. Tarvitsimme kaksi vuotta aikaa, koska alun perin meitä oli vain kolme vapaaehtoistyöntekijää ja tämä oli täysin tuntematon lähestymistapa Ranskassa, mutta Euroopan parlamentin ja komission tuen avulla uskon, että tästä selvittäisiin kyllä paljon nopeamminkin ja voitaisiin saada todellisia vaikutuksia mm, nopeasti näinä vaikeina aikoina. Suurin ongelma ei niinkään koske sitä, että saadaan budjettikohtia. Kuten huomaatte, me saamme uudelle rahoitusta pankeilta, eikä se ole mikään erityinen ongelma, paitsi tietenkin piti muuttaa pankkilakia, koska aikaisemmin pankeilla ei ollut lupaa rahoittaa meitä mutta se, mitä mikroyritykset erityisesti tarvitsevat, on omaa pääomaa ja tukia, joiden kautta yritykset voivat kattaa aloituskustannukset siksi, kunnes tuloilla voidaan juoksevat kulut peittää. Sitten on toki muistutettava siitä, että rakennus, rakennerahastojen kautta voidaan antaa rahoitusta tällaiseen toimintaan, mutta mikroluottojen osalta on muistettava eräs tärkeä asia, nimittäin se, että tällä hetkellä rakenne rahastoista ei voida säilyttää näitä korkotasoja ja jatkaa toimintaa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia arvon kollega Novak. Nyt siirrymme Portugalista Ranskan kautta pohjoiseen Ruotsiin. Olen iloinen, että kollega Ron Jelm on päässyt paikalle ja annan teille 10 minuutin puheenvuoro. I will structure my talking the following way. I will give a brief, brief break. Ensin lyhyen, lyhyen, taustatietoa sitten siitä, mitä voimme odottaa tulevaisuudesta ja sitten jotenkin politiikkojen Se, mikä nyt nähdään tulevan, ja se prosessi on jo käynnissä, on tietysti syvempi integraatio globaalissa taloudessa uusien ja vanhojen välillä, siis etelä-pohjoismalli. Siinä kilpailu kiristyy, mutta pohjoisen pohjoisen välillä myös kilpailu kiristyy. Tällaiset simulaatiokokeet osoittavat, että noin 50 prosenttia enemmän työvoimaa intensiivistä työtä menisi näihin vastateollistuneisiin maihin 20-30 vuoden ajan jaksolla. IMF on myös osoittanut, että globaalin työvoiman osuus, joka on kilpailulle altistunut, niin se on nelinkertaistunut. Ja odotetaan, että se kaksinkertaistuu jälleen 25 2030 jotain sellaista mennessä. Tieto on kasvavassa määrin tärkeä osatekijä kasvun tukemisessa. Mutta ei pelkästään se, että akkumuloidaan tällaisia tietointensiivisiä ympäristöjä. Tieto täytyy myös muuttaa taloudellisesti käyttökelpoiseksi tiedoksi. Ja siinä pk-yrityksillä ja yrittäjillä on tärkeä osu, osa ja on paljonkin viime vuosikymmeneltä tutkimuksia, jotka ovat antaneet vakaan, vakaata näyttää siitä, että näin todellakin on. No seuraava kuva. Usein näistä pienistä yrityksistä tulee radikaalimpia innovaatioita kuin suuremmista, ja ne ovat siis kasvu- ja kannalta tärkeitä. Muutama kuva, jotka tätä kuvaavat, jotka on otettu Ruotsin globalisaationeuvoston loppuraportista. Jos katsoo tätä kuvaa, jossa on tämä jako pääomaintensiiviseen ja tietointensiiviseen, niin siinä on aika dramaattinen käännös alaspäin työvoimaintensiivisellä osalla neljän viiden vuoden aikana eteenpäin, niin käy niin kuin kuvassa näkyy jotta työllisyyttä voidaan pitää yllä, niin nämä resurssit, jotka sieltä vapautuvat, täytyy käyttää tietointensiivisellä osalla. Se on tietysti vaikea tehtävä, mutta pienillä yrityksillä on suuret odotukset sen suhteen, että ne olisivat tärkeässä osassa. Jos sitten katsoo sitä toista kuvaa, niin tämä sininen käyrä edustaa sitä, että tulee yhä enemmän koulutetumpia yksilöitä, kun taas tämä alempi punainen käyrä edustaa näiden vähemmän koulutettujen palkkoja. Eli se, mikä edessä on, on myös se tämän tulojaon erojen kasvu. Molemmat muutokset edustavat politiikan tekijöille suuria haasteita. No, seuraava kuva. Kun katsotaan, että missä työllisyys on syntynyt, ensimmäinen kuva vasemmalla puolella osoittaa 30 suurinta yritystä Ruotsissa ja niiden työllisyys, miten se on kotimaan yksiköihin ja ulkomaan yksiköihin jakautunut. 75-2005 välillä oli suunnilleen sama osuus, mutta sitten tämä tummempi osa, se näyttää työllisyyden osuuden Ruotsissa, se on selkeästi vähentynyt. Tietysti näin pitäisikin olla, jotta ne voisivat pysyä kilpailukykyisenä nämä yritykset. Samaan aikaan tiedetään, että työllisyys on lisääntynyt pienemmissä yrityksissä, myöskin valmistusteollisuudessa. Myöskin tässä alapäässä niin palvelusektorilla oikean puolen kuva näyttää näitä tällä korkean tason palvelusektorilla koskien näitä eri äm, suuruusluokkia näissä yrityksissä. Joten palvelusektoria kohti on tällainen muutos ja se on tärkeää. Mitkä, miten on pk-yritysten näkymät ja miten kriisi on niitä kohdannut? Ensimmäinen kohta näyttää, että miten ne liiketoimintamahdollisuutensa näkevät koskien sitä, että onko, onko syntyvä yritys vai jo toimiva vai juuri perustettu. Tästä näkee, että ajat ovat vaikeutuneet verrattuna viime vuoteen. Pitäisi katsoa tätä vaalean sinistä kolumnia se viittaa tähän innovaatiovetoiseen talouteen. Useimmat EU-taloudet tähän kuuluvat. Seuraava kuva. Tämä perustuu ihan eri tietolähteisiin, mutta kaikki, kaikista saa samanlaisia tuloksia. Merkittävä vähemminen koetuissa mahdollisuuksissa ja sitten myöskin kasvavat yritykset ja tällaisia korkean kasvun firmoja, niitä on vähemmän. Se koskee monia EU-maita. Alhaiset odotukset niitä korostavat se, joilla on korkean koulutus. Eli se on tämä negatiivinen merkki tässä. Epäonnistumisen pelko kasvaa ja tällaiseen välttämättömyyteen perustuvaan yrittäjyyteen perustuva, että se kasvaa. Yhdysvalloissa on samanlaista pessimismiä. 25 prosenttia sanovat, että nyt, ovat, nyt on huono aika aloittaa yritys. 65 prosenttia sanoo, että liiketoiminnan tämä kannattavuus ja volyymi on vähentynyt. Ja sitten tämä luottolama on iskenyt pk pahiten. Useiden on myös tutkimusta tuotekehitystä täytynyt vähentää, mikä myöskin antaa heitä pessimismiin, koska tämä luo niiden tulevaisuuden kilpailukykyä. Seuraava kuva. No mitä voidaan tehdä? Asian ytimessä on tietysti kysynnän puute. Ja tässä makrotason politiikka on tehnyt sen, mitä voidaan tehdä, mutta se ei tarkoita sitä, että olisi mikrotason politiikalle paljon tilaa toimia. Sitten muutama kuva verotuksesta ja sääntelystä. Ensimmäinen kuva tässä näyttää suhteen työmarkkinoiden suojelun ja sen välillä, miten odotetaan pk-yrityksiä tai mitkä pk-yritysten odotukset ovat tulevaisuuden kasvulle. Ja siinä on selkeä negatiivinen äh, suhde. No kausallisuudesta ei sanota mitään, mutta se on selkeästi riippuvuussuhde negatiivinen. Seuraava kuva. Verot ovat toinen tärkeä politiikan ala. Yritysverot ovat sellainen asia, jossa ne ovat vähentyneet myöskin pääomaverot. Aika suuri verokiila on useimmissa EU-maissa vielä. En mutta varmaankaan kaikkea sitä näe, mutta saatte nämä kuvat myöhemmin. No seuraava kuva. No mitä voidaan tehdä? Mielestäni on tärkeää, että politiikka kattaa laajan alueen. Ei voida katsoa pelkästään työmarkkinoita esimerkiksi, jotta saadaan koko vipuvaikutus, niin enemmän mikrokattamisesta asetelmasta täytyy kattaa. Erityisesti neljä alaa on tärkeää. Tieto, työmarkkinat, innovaatio ja uusiutumiskapasiteetti taloudessa ja verot myös ja puhun vähän näistä kaikista eri, eri politiikkalohkoista. Hallituksen tutkimus- ja kehitystoiminnassa on merkittävä kasvu, mutta siellä on vielä tilaa kasvulle. Sen lisäksi täytyy varmistaa, että houkuttelemme ja pidämme nämä suuret yhtiöt, jotka meillä on Euroopan unionissa. Tämä on, he ovat hyvin tärkeitä investoijia tutkimuksen ja tuotekehitykseen tarvitsemme enemmän tekniikkaan perustuvaa yrittäjyyttä ja siellä täytyy katsoa verohelpotuksia. Ja sitten ja tutkimuskehitysvoucherita täytyy katsoa, paremmat yhteydet tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin. Te- teolliset tekijänoikeudet siinä on nyt edistystä saavutettu merkittävästi. Lahjakkuutta täytyy houkutella. Eli siihen liittyvät järjestelmät täytyy olla kilpailukykyisiä verrattuna muihin maihin. Työmarkkinat. Luodaan ne olosuhteet, jotka ovat eduksi rakennemuutokselle. Tarvitaan joustavuutta, tarvitaan vahvempia koulutuskouluja, jotka voivat uudelleen kouluttaa ne, jotka on, ovat joutuneet irtisanotuiksi. Ehkäpä tarvitaan myöskin tällaisia kannusterakennelmia Jos ihmiset saavat työtä, niin sitä voisi maksaa. Sitten pitäisi olla mahdollista omaan koulutuksensa investoida, jos niin haluaa. No sitten viimeinen kuva. Ei pitäisi olla pk-yritykset ja ää, yrittäjyys, vaan innovaatio- ja uudistumiskapasiteetti. Pääoman merkitys täällä jo aikaisemmin mainittiin, voi vain sitä korostaa itsekin. Myöskin tämä konkurssipolitiikka on tärkeää, miten lopettaa liiketoiminta. Siinä on parantamisen varaa nykyisessä institutionaalisessa asetelmassa. Kilpailukykyä täytyy vahventaa. Julkisella sektorilla on, erityisesti julkisella sektorilla vielä tässä tekemistä. Paljon tukea pk on. Ainakin minun maassani aika pieni osa on, on suunnattu kuitenkin brändien rakentamiseen, kansainvälistymiseen, markkinoille pääsemiseen. Tämä tulee yhä tärkeämmäksi. Tuen, tukea pitäisi näille alueille uudelleen suunnata tässä yleispuitteissa, olemassa olevan tuen puitteissa. Klustereista tulee tärkeitä. Verot jo mainitsin, tasapaino palkintojen ja riskien välillä – instituutiot, että näitä voidaan siirtää eteen ja taaksepäin näille voittoja ja tappioita. Se on mielenkiintoinen ajatus. Kulttuuriset normit ja asenteet ovat myöskin tärkeä. Niitä politiikka myös osaltaan muotoilee. Kiitoksia. Wir kommen jetzt zu den Fragen. Äh, ich habe... Paljon kiitoksia. Nyt siirrymme kyselykierrokselle. Yksi, kaksi, no kyllä sieltä muutamia kysymyksiä on jo tulossa. Eli aloitetaan totuttuun tapaan EPP-ryhmällä ja sitten sosiaalidemokraatit, ALDE, vihreät, ECR, GUE ja muut. Niin EPPn puolesta kollega Bastos ja sitten kollega Fejo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer a todos os oradores Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Tällä ensimmäisellä kierroksella haluaisin kiittää siitä, että he ovat läsnä ja että he ovat näin selvästi kertoneet asiastaan perustuen kansalliseen kokemukseensa pk tilanteen kannalta. Haluaisin esittää kysymyksen tohtori Antonia Saraivalle, Seipen puheenjohtajalle maanmiehelleni ja myös muille kutsuvieraille. Haluaisin kysyä Saravalta seuraavaa. Portugalissa tiedämme, että PK yrityksillä on ollut ylimääräinen ongelma liittyen tähän kriisiin. Niillä on myös erityisiä ongelmia liittyen kansallisiin puitteisiin siksi, että Portugalin hallitus on valinnut panostamisen suuriin julkisiin työhankkeisiin tukeakseen pekoyrityksiä, mutta valtion maksulykkäykset pekoyrityksille olivat valtavia. Tämä aiheuttaa ongelmia näille yrityksille, jotka ovat niin tärkeitä työllisyyden selittämisen ja luomisen kannalta. Eräs erityinen ongelma liittyy myös oikeusjärjestelmään ja liialliseen byrokratiaan sekä suurin viivystyksiin tuomioiden antamisesta. Haluaisin tietää, erottuuko Portugalin tilanne, kun sitä verrataan muihin maihin? Mitä toimia teidän mielestänne voitaisiin toteuttaa kriisin aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi. Muille puhujille haluaisin tietää, onko teidän maissa tilanne sellainen, että ne tekijät, jotka johtivat kriisiin, ovatko ne tekijät kärjestyneet, mikä kussakin maassa, mikä tekijä on eniten kärjistynyt talous- ja rahoituskriisin takia? Em relação à questão que Kiitoksia tästä kysymyksestä. Mitä tulee siihen, että Portugalin hallitus on panostanut julkisiin työhankkeisiin ehkä pk-yritysten kustannuksella. Pelkäämme, että nyt kun on suunnattu varoja julkisiin hankkeisiin, nämä varat on nyt suunnattu esimerkiksi lentokenttien ja yhteyksien rakentamiseen ja PK-yritysten on nyt jaettava keskenään pienempi kakku. Ne ovat vain muruja tuosta kakusta. Tämä on tietysti ongelma. Me olemme ilmoittaneet hallitukselle, että julkisiin urakoihin olisi annettava, niissä olisi annettava portugalilaisille yrityksille etusia läheisyyspolitiikan kautta julkiset niin julkiset urakathan eihän niitä heti tehdä, vaan ne ohjelmoidaan, mutta kuten sanoitte, PK-yritykset ovat ne, jotka eniten työpaikkoja luovat. Meillä on 360 000 yritystä ja vain 800 niistä ovat suuria, joten pk-yritykset todella luovat rikkautta. Siksi meidän on saatava suurempi osa tästä kakusta, jota jaetaan. Tämän olemme erittäin selvästi ilmoittaneet hallitukselle. Kun otin tämän tehtävän vastaan jotakin viikkoja sitten, keskityin oikeuteen. Se on meidän suurin huolenaiheemme. Oikeuslaitoksen on oltava tehokkaampi ja nopeampi Kuten sanoin aikaisemmin, maksuviivästykset ovat erittäin merkittäviä. Se on erittäin surkea tappaa Portugalissa. Haluamme maksaa ja kuolla mahdollisimman myöhään PK-yrityksiin. Tämä viivästyspolitiikka vaikuttaa paljon. Myös tämä ALV-viivästykset ovat ongelmia. Yritysten on todella maksettava ALV ennen kuin he saavat maksut valtiolta oikeuslaitos ei myöskään auta, koska jos jutut menevät tuomioistuimeen asti, siellä voi kestää vuosia ennen kuin tuomioita saadaan, joten olisi taattava oikeuslaitoksen kunnollinen toiminta. Yrityksille aiheutuu suuria tappioita. Ne eivät saa niille kuuluvia tuloja ja usein meidän on jo etukäteen maksettava suorituksia, jotka liittyvät sellaisiin maksuihin, jotka itse saamme vasta paljon myöhemmin. Oikeuslaitoksen olisi toimittava hyvin, veropolitiikan pitäisi olla selkeämpää, meidän pitäisi tietää, missä tilanteessa olemme, niin että veropuitteita jatkuvasti muutettaisi uusien toimien kautta, jotka vääristävät pelisääntöjä. Madame Novak. Rova Novak, olkaa hyvä. Euh, niin, aivan niin kuin aina PK-yritykset Ranskassakin ovat joutuneet kysyntäongelman eteen se, joka liittyy autoteollisuuteen tai muuhun vaikeuksissa olevan teollisuuden sektoriin, tietenkin kärsivät eniten. Hallitus on lähinnä antanut pankkien käytettäväksi luottoja joiden kautta periaatteessa voitiin luottojen määrää lisätä. Hallitus antoi käytettäväksi myös sovittelijan pk-yrityksille, jotka eivät saaneet tarvittavia lainoja. No tilanne on kuitenkin edelleen vaikea Ranskassa, kuten kaik- suurin piirtein kaikkialla. Sorry, uh, I think that uh, uh, several of the... Niin monet asiat, jotka mainitsitte, pätevät myöskin omassa kotimaassani ja muuallakin. Byrokratiaa on liikaa ja oikeusjärjestelmä on liian hidas. Ja mitä tulee maksuviivästyksiin, niin sehän ei liity vain ainoastaan julkisen sektorin toimijoihin, vaan myöskin suuriin yrityksiin. Ne käyttävät tätä epäsovinnaista toimintamallia. Ja mitä tulee julkisiin hankintoihin, niin usein niiden hallinnointi on erittäin hankala ja se on jo PK-yritykselle sinänsä ongelma. Järjestelmä, joka toimii, on tietenkin PK-yritysten kannalta tärkeä, mutta kun puhutaan julkisista hankinnoista, niin se voi toimia jonkin aikaa tietyillä aloilla. Eli kyllä jonkinlaista suunnitelmallisuutta pitäisi PK-yritykselle tarjota. Kiitoksia. Kiitoksia. Niin pari kysymystä aina ja sitten vastaukset. Ja pyytäisin, että kysymykset esitään minuutissa, puolessatoista minuutissa. Täällä tarvitaan vähän nyt tiukempaa otetta. Kollega Ferros, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kutsuvieraitamme viimeisen puhujan esitys koskien veroja ja tutkimusta, kehitystä ja työmarkkinoiden joustavuutta oli esitys, josta pidin paljon. Haluaisin onnitella teitä siitä, mitä sanoitte. Ensimmäisen puhujan viittaus yksinkertaisiin uudistuksiin oli myös tärkeä. Yksi kysymys kaikille kolmelle. Yksi niistä aiheista, joka on otettu esiin näissä kaikissa alustuksissa, oli luoton merkitys ja luottojen myöntäminen PK-yrityksille. Nyt kun alkaa kuulua puhetta strategioista ja kun tiedämme, että jäsenvaltioilla on ongelmia, PK-yrityksillä on vaikeuksia saada luottoa ja investointia. Haluaisimme tietää, minkälainen rooli teidän mielestänne pitäisi olla valtiolla tai julkisilla elimillä, kuten Euroopan unionilla – tässä asiassa. Oletteko sitä mieltä, että rahoitusjärjestelmän tuen, tuki on suunnattava erityisesti luottojen myöntämiselle pk-yrityksille? No niin, ja sitten seuraava kysyjä. Otmar, olepa Fragen. Niin, kiitoksia herra puheenjohtaja. Pari kysymystä. Euroopan komissio on laatinut Small Business Act-lainsäädäntötekstin. Täytäntöönpanoon liittyen meillä on aika vähän toimivaltuuksia jäsenvaltiotasolla, joten nyt kysyisinkin, että minkälaisia mahdollisuuksia teidän mielestänne piilee Small Business Actissa, mikäli se voitaisiin toteuttaa sataprosenttisesti kaikissa jäsenvaltioissa? Ja mitä pitäisi tehdä, jotta todellakin PK-yritykset olisivat kaiken A ja O, ja mikä este on tällä tiellä? Ja sitten kun katsotaan Eurooppa 2020-konseptia, niin mitä tässä EU 2020-konseptissa pitäisi olla eräänlaisena vaatimuksena jäsenvaltioille suunnattuna, jotta tämä konseptia todellakin voisi toteutua? Ja nämä kysymykset halusin suunnata kahdelle ensimmäiselle panelistille näin pääasiallisesti. Oui, je, je suis pas sûr de, de, de pouvoir répondre. Niin, en tiedä, pystynkö vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta ensimmäisestä kysymyksestä haluaisin sanoa, että valtiolta pyydetään aika vaikeita. Pyydetään, että valtio äh, edistäisi luotonantoa ja toisaalta pyydetään, että valtio evi, välttäisi ylivelkaantumisen jos saati on vaikeaa, se johtuu siitä, että taloudellinen tilanne on vaikea ja kysyntä on heikkoa. Objektiivisesti uskon, että ei tämä ole valtavan helppo tehtävän asiakkaiden kautta näen tämän tilanteen, kun otetaan huomioon kysynnän heikkous meidän on enemmän kuin aikaisemmin kiinnitettävä huomiota siihen, että ihmiset eivät ylivelkaantuisi. Ne sellaiset ihmiset, jotka haluavat yritystään kehittää. Mitä sitten tulee tähän Small Business Actiin, en usko, että osaan antaa siitä tyhjentävää vastausta. Olen sitä mieltä, että kaikki, mikä menee siihen suuntaan, että tuotaan pk on valtavan tärkeää. kolmen maan tapauksista. Tämä nähtiin toisin kuin uskemme, uskomme, emme ole enää suuri talou, teollisuustalous. Suurin osa eurooppalaisista yrityksistä ovat aivan pieniä, pikkuruisia yrityksiä. Mitä vain voimme tehdä edistääksemme yritysten luomista ja näiden pienten yritysten kehittymistä ja kasvamista menee siihen suuntaan, että talous ja kasvu ja työllisyys kaikki pääsevät nousuun. Thank you. Uh, I, I think one of the fundamental... Mielestäni yksi perustavanlaatuisista ongelmista on se, että meillä on liikaa velkarahoitusta Euroopassa. Jos puhutaan tästä teidän esittämästäni kysymyksestä, tarvitaan enemmän eh, pääomaa, siis equityä, siis yksityisiä pääomarahoittajia tarvitaan täydentämään niitä, jotka nykyään toimivat. Tietysti hallitukset voivat tulla kriisissä mukaan, niin kuin nyt, erilaisilla takuilla ja tällaisille rajoitetulle aikajaksolle, niin kuin ne ovatkin tehneet. Ja he voivat helpottaa esimerkiksi lainoja, jotka käytetään vientitoimintaa ja tällaista. Mutta periaatteessa markkinoiden epäonnistuminen siellä hallitusten pitäisi olla mukana ja siihen pitäisi pidättäytyä, ei ole hyvä ajatus, että tuetaan tai laajennetaan lainajärjestelyitä suuressa määrin. PK-yrityksille on parempi instituutioita yksityisellä sektorilla kehittää, jotka tämän tehtävän voivat hoitaa. Em relação à obtenção de crédito, eh, eu reconheço que devem existir. Luoton saamisesta uskon, että 2010 tällaista apua on annettava, aivan kuten Portugalin hallitus teki, lisättiin vuodesta 2009 vuoteen 2010. Me kuitenkin olemme sitä mieltä, että ongelmia ei ratkaista rahaa antamalla, vaan tarvitaan kriteerianalyysiä. On yrityksiä, jotka eivät ole sopeutuneet tilanteeseen, ne eivät voi selviytyä. Jos tuemme kaikkia samanvertaisesti, tulemme aiheuttamaan vääristymiä kilpailulle. Me emme halua sitä. Jokainen yritys on erilainen tapaus, kukin toimintasektorikin on eri tapaus. Meidän on arvioitava tilannetta ja toimintaa, meidän on valvottava tilannetta ja ne, joilla on mahdollisuuksia muuttaa toiminnan suuntaansa, ne, jotka ovat siirtyneet enemmän lisäarvoa tuottaviin tuotteisiin, niitä on tuettava uusien tuotteiden innovaation ja uusien markkinoiden etsimisen avulla voidaan ongelmia ratkaista, ei hukuttamalla rahaan yritykset. On autettava sopivassa määrin, mitä tulee siihen, mitä herra Karas sanoi, en halua siihen lisätä enempää. En ole myöskään siihen, mitä Novak sanoi. Kaikki, mikä pk-yrityksiä auttaa, se on tervetullut. Kahdeksan puheenvuoron pyyntö on esitetty kollegat Peres ja sinä vaatii Ole Schmidt Alden puolesta, Sven Börn e ECRn puolesta ja sitten vielä konservatiivien puolelta uudemman kerran kollega Karic sosialistien puolelta Alvarez ja sitten kollega Jaakonsaari ja minä sitten viimeisimpänä. Pervaus, olepa hyvä. Merci, monsieur le Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin palata tähän Small Business Act-vaukseen kollega Karasin kysymys on meille lainsäätäjille tärkeä. Haluaisin esittää teille kolmelle kysymyksen. Missä määrin olette sitä mieltä, että meidän on vahvistettava tätä välinettä Euroopan tasolla? PK-yritysten pääsy on kriittinen kysymys julkisten hankintojen kohdalla. Viimeinen kysymykseni koskee niitä haasteita sitä tapaa, jolla PK-yritykset, no niin, kun sanotaan PK-yritys, niin ei oikeastaan mikroyrityksiä oteta mukaan ollenkaan. Se on oikeastaan virhe. Kyllähän mikroyritykset kuuluvat tähän kokonaisuuteen, jota pohdimme, kun pohdimme näiden yritysten rahoituksen saantoa. Mutta kuinka tämä sektori on reagoinut kriisin sosiaaliseen puoleen verrattuna suuriin yrityksiin, kuinka se on selvinnyt tästä kriisin sosiaalisesta shokista? Oletteko sitä mieltä, että PK-yritykset ovat pystyneet paremmin säilyttämään työntekijänsä? Onhan vaarana, että yrityksen kouluttamat työntekijät lähtevät yrityksestä, kun markkinatilanne vaikeutuu ja sitten on varmaan vaikeaa löytää nämä henkilöt uudelleen. Ovatko pk-yritykset toimineet tässä ikään kuin pehmentäjinä tässä kriisissä sosiaalisesta näkökulmasta? Kenelle halusitte esittää nämä kysymykset? Ensimmäinen kysymys kolmelle, toinen kysymys, no valitkaa itse. Koferati. Kollega Koferati. La domanda rivolta. Kiitoksia. Kysymys Saraivalle ja Browner Leille. Minun on vaikea ääntää teidän nimeänne oikein, pyydän anteeksi. Kysymys kuuluu seuraavasti. Minä tulen maasta, jossa pienyritykset historiallisesti ovat olleet talous- ja tuotantojärjestelmän joustopaikka kienteisissä suhteissa suhdanteissa suuret yritykset kärsivät ja pienyritykset kompensoivat. Tällä kertaa näin ei ole käynyt. Pienyrityksiin vaikutukset tulivat myöhemmin, mutta erittäin raskalla tavalla. Nyt, on, nyt voidaan jo erottaa tota, ne pienyritykset, joilla on korkeaa lisäarvoa ja sitten toiset, ne eivät reagoi samalla tavalla. Joka tapauksessa niitä yhdentää, yhdistää vaikeudet saada luottoa, siihen itsekin viittasitte. Sen lisäksi, mitä suhteet hallitukseen ovat, haluaisin tietää, onko teidän mielestänne jollakin tavalla hyödyllistä äh, rakentaa suhteita näiden yritysten välillä? samalla alueella sijaitsevat pienyritykset eh, voisivat olla yhteyksissä myös hallit hallinnolla on joitakin tukivälineitä. Olisiko näille yrityksille hyödyllistä toimia yhdessä niin, että ainakin tutkimuksen ja tiedon osalta ne yhdistäisivät voimia? Madame Novak. Oui. Rova Novak. kysymykseen. No niin, ehkä haluaisin aloittaa tästä ensimmäisestä kysymyksestä. Vastaan erittäin tiukasti kyllä. Kriisin aikoina enemmän kuin koskaan on luotava verkostoja, jotta voitaisiin vahvistaa pienyrityksiä. Näin tämän pk-yritysten tasalla, näin sen myös näiden haavoittuvien yleisöjen osalta, joita pyrimme auttamaan. Nyt olemme perustamassa franchising-järjestelmiä niin, että voidaan kaikki tämä tutkimus ja kehitys yhdistää, muodostaa hyvin yksinkertaisia yritysmalleja, joita voidaan sitten jakaa avaimet käteen periaatteella ja antaa riittävä koulutus mutta uskon, että nyt on todella hyvä hetki palata 1800-luvun osuuskuntakokeiluihin. Mitä sitten tulee Rova Beresin kysymyksen koskien tätä Small Business Actia. Se on mielestäni erittäin tärkeää. On hyvin tärkeää helpottaa pääsyä julkisuuteen julkisille markkinoille ja julkisiin hankintoihin. Ainakin Ranskassa PK-yrityksillä on ollut pehmentävä rooli sosiaalisissa vaikutuksissa. Niihin kriisi ei iskenyt yhtä massiivisesti. Ne ovat kärsineet ehkä vähän vähemmän eri sokeista koskien tuotannon siirtämistä muualle tiettyjen teollisuuden alojen kohdalla. Mutta myös PK-yritykset ovat irtisanoneet. Ei minulla ole tässä tilastotietoja, joten en voi vastata teille aivan täsmällisesti, mutta minulle juuri tämä mikroyritys ja PK-yritys kudos muodostaa sen vahvan pohjan pyramidille, jonka huipulla on vain pieni määrä suuryrityksiä, maailmanlaajuisia yrityksiä, jotka ehkä sitäkin enemmän kärsivät tästä kriisistä. Tentando ser rápido, eh, a pergunta que colocou eh, o Sr. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, kollega Konferrati esitti kysymyksen ja vastasi siihen oman maansa puolesta. Sanoisin, että PK-yrityksillä ei ole ollut mahdollisuutta työllistää vastikään työttömäksi jääneitä työntekijöitä. Myös suurilla yrityksillä oli suuria ongelmia rahoituspuolella työllistämiseen liittyen ja oikeastaan tätä kautta syntyi vain lisää työttömyyttä eikä työllisyyttä. Mitä kollega Konferaatti kysyi kumppanuuteen liittyen, mielestäni se on ainoa mahdollisuus. Me Portugalissa olemme luoneet niin sanotut freirat, eli kyse on yrityksistä, jotka pyrkivät täydentämään toisiaan markkinoilla ja ehkäpä meidän tulisi lähteä soveltamaan tätä periaatetta muillakin aloilla. Eli jos kylpyhuoneeseen liittyen voi tarjota vain ja ainoastaan vesihanaa, niin sehän ei riitä. Kyllä pitäisi kaakeleita ja kylpyammeita tarjota, sillä vain yhdessä voi toimia vahvana Eli kumppanuudet ovat tarpeen markkinoilla tätä nykyään, sillä yhdessä olemme vahvempia. Voidaksemme vastata näihin haasteisiin. Kiitoksia. Uh, Minäkin olen sitä mieltä, kuten on aiemmin sanottu, että Small Business Act on tärkeä. Työmarkkinapolitiikat ovat tämä kriittinen väline siinä, että voidaan varmistaa, että talous ei juutu siihen, että niin paljon ihmisiä irtisanotaan. Tietysti tilanne on erilainen maasta riippuen. Parhaista käytänteistä voidaan hyvin oppia. Pienet yritykset, mikroyritykset, niiden niille täytyy varmistaa se, että niiden ääntä kuullaan. Ja tämä on myös tapa luoda kulttuuria ja normeja. Tiedämme, että maat, joissa on ihan samanlaiset instituutiot, on suuria eroja alueiden välillä yrittäjyydessä ja pienyrittäjyydessä ja halukkuudessa aloittaa firmoja. Se on tärkeää. Ja kriisi on tietysti aika muutokselle usein ja saada uusia verkostoja toimimaan. Äh, danke. Wir haben noch sechs Fragen. Ich fasse Kiitoksia vielä kuusi puheenvuoropyyntöä, eli kolme ja kolme. En halua viedä toiselta paneelilta puheaikaa, eli yksi puheenvuoro tai yksi kysymys per kysyjä ja piste. Enempää ei ole aikaa tarjolla. <laughs> Yritän, mutta todennäköisesti epäonnistun. Ihan yleisluonteinen kysymys. Kaikki eivät välttämättä ole tyytyväisiä globalisaation ja maailmanlaajuisen markkinoihin. Davosissa Ranskan presidentti esitti melko tiukan kommentin ja nyt kysyisinkin kaikilta kolmelta panelistilta globalisaation liittyen. Onko se uhka eurooppalaisille PK-yrityksille? Ja kollega Saraiva, niin joustavat työmarkkinat, ainakin tässä luonnoksessa – viittaatte tähän. Eli tämä amerikkalainen malli, palkkaa ja anna kenkää, ei se ole eurooppalainen malli. Tämä on mel- melkein kirosana yhdistelmä. Voisitteko kommentoida tätä? Niin, kollega Brownie Helm varmaankin haluaa vastata tähän, vaikka olettekin monet monet ruotsalaisia, ei se välttämättä siitä johdu, mutta Keynes Venva, olepas hyvä. Um, in Wales, greater than 90%... Walesissa yli 90 prosenttia työllisyydestä on pk-yrityksessä, mutta näyttää tyypillisesti siltä, että pk-yritykset pääsevät kriisistä selviävät sitä paremmin kuin globaalit työnantajat, jotka irtisanovat hyvin suuria määriä työntekijöitä, mutta pienille yrityksille on vaikea saada lainoja ja nämä aloituslainat on melkein mahdotonta päivästä kuin Ranskassa löytää tätä starttirahaa, jota pankkeilta haluavat. Mutta toisaalta sitten ovat pankit, jotka tulevat sekon siis valiokunnan ja sen kun olevat tulevat ovelle, niin koputtelemaan, että kysyntä on mennyt alas. Että kahden ryhmän palautetta on hieman vaikea sovittaa yhteen. Haluaisin kuulla kommenttini sen, että mitä rahoitusvälineitä pitäisi sitten helpottaa niiden käyttöä pk-yrityksille, erityisrahastoja EU-sta esimerkiksi, tällaisia riskipääomarahoja, rakennerahastot ja muunkinlaiset rahoitusjärjestelyt voitaisiin ottaa käyttöön kriisiaikana. Kiitoksia kollega Novakille tämä kysymys. Ja sitten kolmas kollega Karins. Olkaapa hyvä. Thank you very much. I'll try to be brief. Kiitoksia. Yritän esittää sen lyhyesti ja ytimekkäästi, niin kuin kaikki poliitikot sanovat. Kollega Saraivalle esittäisin kysymykseni. Latviassa ongelma vastaavanlainen kuin minkä te mainitsitte, eli rahavirtoja ei ole enää olemassa. Varoja ei ole saatu asiakkailta, joita pitäisi maksaa laskut, ja sitten veroviranomaiset peräävät ennakkoveromaksuja ja muita veromaksuja, joten tästä syntyy melkoinen no-, noidan kehä, joten oletteko sitä mieltä, että tähän voitaisiin puuttua eurooppalaisella aloitteella? Branheim. Kollega Branielm. Thank you. Um, globalization. Kiitoksia. Globalisaatio on nyt, siinä on tauko, kuten olette huomanneet, mutta vakaumukseni on, että se lähtee jälleen nopeasti liikkeelle. Onko se uhka pk-yrityksille? Sanoisin ei. Päinvastoin. Se itse asiassa luo monia mahdollisuuksia. Mutta voidaanko nämä mahdollisuudet muuttaa menestyksekkäiksi liiketoimintaideoiksi? Sillä on paljon sen kanssa, miten politiikkaa suunnitellaan näillä neljällä politiikka-alueella, jotka mainitsin. Ja mielestäni on olennaista, että PK-yritykset tässä ovat toimivat, koska muuten on riski siitä, että kasvu tapahtuu ilman, että työpaikkaa syntyy. Lisä. Kollega Novak, olkaa hyvä. Kind of finance to facilitate... Um... Niin, minkälaista rahoitusta? Tietenkin kaiken tyyppisille yrityksille rahoitusta pitäisi olla tarjolla. Kaikenlaisia rahoituksellisia palveluita pitäisi tarjota. Olen kollega Browner Jelmin kanssa samaa mieltä siitä, että kriisiaikoina tärkein rahoituksellinen rahoituspalvelu on takujärjestelmä. Sitä tulisi kehittää laajemminkin EIBn ja muiden rahoituslaatusten toimesta. Em relação à questão que <clears throat> colocou e que é comum aos países, aos nossos países, eh, Kysymys, joka oli se, että onko yleistä maissamme. Ei voi pyytää yrityksiltä sitä, mitä niillä ei ole. Jos ihmisten annetaan olla maksaa maksunsa hitaasti, niin ei voi Valtiona pitäisi pyytää nopeita veromaksuja. No sitten ALV-myöhästykset. Esse mesmo IVA eh, com eh, pequenos eh, percentuais. Pitäisikö tässä esimerkiksi antaa panos siihen, että maksut tehdään, jotka muuten tulevat liian myöhään? Se tarkoittaa, että pankit voivat nämä maksut hoitaa. Ja valtio maksavat sitten avin pankeille ja sitten annetaan rahaa kokonaisjärjestelmään ja sitten ei tule näitä viivästyksiä. Tässä PK-yrityksillä pitää olla yhteydessä pankkeihin, jotta ratkaisu löydetään. Ja lyhyt lisäys vielä. Mm, eh. Niin, se, mihin kollega Schmidt viittasi, eli tämä ja aina kenkää. Ei tämä tarkoita sitä, että meidän tulisi ottaa käyttöön Yhdysvaltain järjestelmä, mutta sitä kautta meidän täytyy varmistaa, että uudelleen järjestelyt olisivat mahdollisia, koska sitä kautta voidaan saada hyvinvointia aikaiseksi ja että myöskin suuremman tuottavuuden aloja kehitetään entisestään. Työmarkkina järjestelyt yksittäisiä toimijoita kannustamalla saamme todellakin kasvua aikaiseksi. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä sosialistien puolelta kollega Alvarez ja Jaakonsaari. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näistä puheenvuorosta alustajille. Olemme melkein kaikki ottaneet esille sen ongelman, joka koskee luoton saantia PK-yrityksissä. Haluaisin kysyä herra Novakilta, uskotteko, että Euroopan investointipankin vastuihin on tehtävä joku muutos, tai sen toimintaan olisi tehtävä joku puu, muutos niin, että eh, sillä voisi olla suurempi vaikutus pk-yritysten rahoituksessa. Kiitoksia. Kiitoksia. Minullakin on kysymys tähän luoton saantiin. Minulle on syntynyt sellainen käsitys, että jos pienellä yrityksellä on briljantti idea, hän saa rahoitusta, koska kaikki jäsenmaat ovat luoneet omia tämmöisiä innovaatiorahoitusjärjestelmiä. Mutta ongelma on siinä, että pienillä yrityksillä ei ole ikään kuin siltaa tämän taantuman kriisin kriisistä parempiin päiviin. Ja tällä tavalla moni terve, hyvä yritys kuolee, koska se ei saa tähän kriisin, kriisin aikana rahoitusta. Olenko väärässä? Ja sitten haluan toistaa sen erään, erään kollega esittämän kysymyksen, että mitä teidän mielestänne pitäisi tähän EU-strategia 2020 nyt sisällyttää, jotta Euroopasta tulisi tämmöinen pienten ja keskisuurten yritysten paratiisi? An wen geht die Frage? Ja kenelle tämä kysymys oli esitetty? Hän, joka parhaiten osaa vastata siihen. Okei. Okay. <laughs> Madame Novak, just that. Kollega Novak voi siis aloittaa. En varmasti pysty arvioimaan mm, Euroopan investointipankin äh, luoton kohti politiikkaa kokonaisuudessaan, mutta kun kriisistä lähdetään, niin on tietenkin tärkeää kehittää kaikkia näitä rahoituspalveluja pk-yrityksille ja mikroyritykset mukaan lukien tähän. Tässä toki on vielä paljon tehtävää. Ja sitten suomalaisen kollegan esittämään kysymykseen, jos voisit. We see, I think it's an important point that you... Mielestäni tämä on tärkeä pointti, jotka otitte esille. Ruotsissa nähdään, että noin kolmas osa pienistä yrityksistä tutkimusta ja tuotekehitystä vähentää. Tietysti tämän kuitenkin pitäisi olla niiden kilpailukyvyn pohja, joten tämä ongelma on. Pienet yritykset, jotka jo nyt keskittyvät tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja näkevät sen tulevaisuuden menestyksen avaimena, niin ne näyttävät sitä jatkavan. Ja ne saa, saattavat olla näitä briljanttia ideoita, jotka mainitsitte, saattavat olla juuri näissä nimenomaisissa pienissä firmoissa. Miten tätä voidaan sitten politiikka se hallita? Se on hyvin vaikeaa, koska miten erotellaan hyvät ideat huonoista Eri investoijat arvioivat eri ideoita eri tavoin. Ja ehkäpä tarvitaan monenlaisia investoijia, ei pelkästään hallitusta tukemaan näitä firmoja. Ja siinä mielestäni täytyy parantaa Euroopassa. Ja herzlichen Dank. Ich darf niin, sydämelliset kiitokset. Voinen kaikkien me puolesta kiittää kaikkia kolmea panelisteja siitä, että tulitte tänne meidän vieraaksemme ja puhuitte näin avoimesti ja vastasitte avoimesti näistä kysymyksistä. Nyt siirrymme toiseen panelikierrokseen, mutta vielä kerran kiitokset vierailemme. So, liebe Kollegen, wir machen... No niin, rakkaat kollegat, jatkamme toisella paneelilla aiheena minkälaisia poliittisia ratkaisumalleja tulisi ottaa käyttöön, jotka ensimmäisen paneelin aikana esiin tulleista ongelmista päästäisiin eroon. Toivotan tervetulleeksi meidän kolme panelistia. Heidänkin CV ovat teidän käytettävissänne. Reinhilde Fögeläs naisena täällä paikalla, tervetuloa. Niin, ei se ole mikään mitätön fakta, että saamme tänne naisen paikalle. Nyt tänään meillä on jopa kaksikin naista paneelin jäsenenä ja siitä saamme plussaa tulevaa kokousta silmällä pitää. Kollega Fögler siis Löwenin yliopistossa ja Gerhard Hümer, hän on UEAPMEn jäsen talous- ja sosiaalipolitiikasta, tämän verotuspolitiikasta vastaava henkilö ja sitten George Ioannidis Cambridgein IMEstä kansainvälisten tutkimusten yksiköstä. Tervetuloa, hienoa, että pääsitte paikalle ja arvoisa kollega Flögler, saatte ensimmäisenä puheenvuoron, olkapas hyvä. What I would like to talk about... Se, mistä haluaisin puhua siis seuraavaksi. Haluan neljää teemaa käsitellä. Ensimmäinen on se, että varmistetaan pk-yritysten tärkeys kriisin jälkeisessä tilanteessa. Erityisesti nämä paremmin innovatiiviset pk-yritykset. Sitten haluan osoittaa, mikä kriisin vaikutus tähän pk-yritysten kasvua edistävään rooliin on sitten se, että erityisesti EU:ssa on rakenteellinen heikkous pk-yritysten kasvua tukevassa roolissa ja sitten tärkein kysymys viimeksi, onko hallituksen väliintulolla EU:ssa sijaa, kun pk-yritysten asemaa parannetaan. Seuraava kuva. Jos ensinnäkin perustellaan, miksi pk-yritykset ovat hyvin tärkeitä kriisikysylle kasvulle, jos katsotaan tätä kokonaiskasvua, niin se tulee siitä, kun tulee uusia firmoja, sitten äh, menestyksekämmät firmat kasvavat, ekspantoituvat, ja sitten myös tietysti vähemmän tehokkaat firmat, joita tämä markkinoille, turmarkkinoille markkinoilta lähtö on hyvin tärkeää kokonaiskasvulle. Ja kun selitetään nämä eri kasvumallit menestyksen ja menestyksen talouksien välillä, Tämä on siis hyvin keskeinen osa tässä kasvussa. Tässä prosessissa vk yritykset ovat keskellä siellä, koska ne tulevat ja lähtevät eniten. Erityisesti kokeiluihin ja uusiin lähestymistapoihin liittyvä asiat liittyvät selvästi innovaatioon tämä niin sanottu kirnuaminen itse asiassa estyy. Sitten on tämä on tämä suora panos tähän uusiutumisprosessiin. Ne voivat myös stimuloida enemmän innovatiivisempaa käyttäytymistä suurempien yritysten piirissä. Eli tämä entry exit panos siihen, niin sen lisäksi niillä on yllykkeitä olemassa oleville yrityksille, että ne kasvuaan parantavat. Joten sekä välitön että välillinen panos, mikä on tässä tärkeää. Johtopäätöksenä, jos pk eivät voi tätä rooliaan esittää, niin sitten on vaikeita vaikutuksia tähän kasvujäl- äh, kriisijälkeisen kasvuun. Mikä voisi estää pk Sitten erityisesti näille nuorille radikaaleille innovaattoreille tämä lainojen saaminen on erityisen tärkeää. Näillä on tämä kasvuedestävä rooli. Seuraava kuva. Tämä nykykriisi on myöskin erittäin haitallista pk-yritysten kasvulle ja erityisesti nämä yrittäjät, jotka liittyvät innovatiiviseen yrittäjyyteen, ne ovat bisnessyklin johtava indikaattori siinä mielessä, että se todellakin johtaa tätä sykliä. Joten tämä yrittäjyys todellakin mahdollistaa sen, että positiivista kasvusykliä voidaan saada liikkeelle. Jäädytys innovatiivinen yrittäjyys tässä. Tässä on korkea riskiprofiili, eli nämä yritykset, joilla sellainen on, niin niihin tämä luottokriisi erityisesti koskee. Erityisesti kun on suuri konkurssin riski. Ja nämä nuoret innovaattorit, heillä on siis suuri riski profiili konkurssiin ja sen lisäksi ne paljolti ovat riippuvaisia ulkoisesta rahoituksesta. Joten yhdistelmä suuresta konkurssiriskistä ja tarpeesta rahoitukseen todellakin tulee, siitä tulee tupla ongelma, erityisesti nuorille innovatiiville yrityksille. Seuraava pointti. Onko pk-yrityksillä erityinen ongelma kasvuotuvoissa roolissaan? Onko se ongelma, joka meillä oli ennen kriisiä jo? Onko se riippumaton kriisistä? EU:ssa ongelma ei ole se, että meillä olisi tarpeeksi pk-yrityksiä. On jo selkeästi osoitettu, että niitä tarpeeksi on, eli lukumäärä kyseessä, vaan erityisesti se, että tämä rooli, joka niillä on EU:ssa, on kyseessä. Seuraava kuva, niin käyn näitä hyvin nopeasti läpi. Ei ole aikaa käsitellä yksityiskohtia ja tulkitkaan eivät pysy perässä. Eli tätä niin sanottua kirnumista, tätä uusiutumisprosessia on vähemmän, jotka liittyvät innovointiin, mikä tapahtuu erityisesti ect e sektoreilla Esimerkiksi tämä liittyy osittain siihen, että näitä nuoria innovaattoreita ollaan ja yrityksiä ollaan tässä menettämässä. Toinen kuva Aha, tässä jo. EU:ssa on näyttöä siitä, että tätä uusimisprosessia puuttuu ja erityisesti korkean kasvun, korkean innovaatiotason tyypin pk-yrityksiä puuttuu. Erityisesti talousanalyysin perusteella, mitkä ovat nyt erityissyyt, että meillä on vähemmän näitä kasvua tukevia pk-yrityksiä. Sillä on tekemistä että on vähemmän kilpailukykyä markkinoilla, erityisesti Yhdysvaltoihin verrattuna myöskin tehottomien firmojen suojelu, eli siinä on vähemmän kannusteita tulla markkinoille tai aloittaa yritys erityisesti alun perinkään, erityisesti on korkea riskiprofiili, myöskin työmarkkinasääntely ja muut tällaiset säännökset. Erityisesti jos katsotaan innovaatioprofiileja tai sellaisia pekoyrityksiä, joilla on alhainen innovaatiotaso, innovaatiojärjestelmä kokonaisuudessaan on heikompi niillä on symbioottinen rooli tässä innovaatiojärjestelmässä suurten yritysten kanssa, joten tämä innovaatiojärjestelmä kokonaisuudessaan on heikompi. Eli nämä pk-yritykset eivät voi tässä esittää sitä osaa, eikä pitäisi olla. Tietysti myös rahoitusmarkkinaesteitä on enemmän segmentoitunut riskipääomamarkkina. Siinä on myöskin vähemmän kannusteita innovaatioille sen takia. EPR-regimi on myöskin, siinä on enemmän kustannuksia pk-yrityksille – Ja standardit ja säännökset sitä estävät myöskin enemmän. Toivottavasti olen pystynyt selittämään pk-yritysten merkityksen kasvulle tässä, erityisesti nuorille innovatiivisille yrityksille. Me olemme myöskin yrittäneet selittää, että tämä oli ongelma EU:ssa jo aiemmin ja on todennäköistä, että tämä ongelma kriisin vuoksi on pahentunut. Seuraava kysymys on, että onko tässä hallituksen tulolla roolia ja mitä se pitäisi tehdä. On ihan oikein voidaan sanoa, että tämä taloudellinen analyysi osoittaa, että me meillä ei ole täydellistä tietoa siitä, mikä oikeastaan toimii, mikä ei toimi. Siitä huolimatta voimme jotain sanoa ainakin, mitä ei pitäisi tehdä ja mitä ehkä pitäisi tehdä. Ylipäätänsä se, että täytyy markkinoiden epäonnistumisiin puuttua niin paljon kuin mahdollista, mutta mitä poliitikolla sitten ei pitäisi tehdä. Täytyy olla hyvin huolellinen, tietysti hyvin houkuttelevaa kriisin aikana näitä pitää yllä näitä vaikeus olevia firmoja, mutta sille tällä kierrolle ja vaihtuvuudelle kuitenkin tulee esteitä. tästä niin kutsuttujen lock-in-vaikutuksien luominen, niin että lainsäädännössä voi olla liikaa kynnyksiä pk-yrityksille, ja tällaisia ad hoc, väliaikaisia ratkaisuja pitäisi välttää, jotka eivät koske näihin markkina, markkinoiden epäonnistumisiin juurtuneisiin pk-yritysten ongelmiin, eivät niihin päde. No niin, mitä sitten voisimme tehdä? Saadaan rahoitusmarkkinat jälleen toimimaan, koska rahoituksen saaminen on erityisen tärkeää. Täytyy varmistaa se, että kilpailukykyisillä ehdoilla saadaan rahoitusta markkinoilta. Siihen liittyy myös riskinottoa, mutta tietysti kun otetaan huomioon, että ongelma oli jo ennen kriisiä, niin oli jo pitkänaikaisen, pitkänaikaisen politiikan implikaatioita, joihin tässä pitää ottaa huomioon, ja näitä puiteehtoja täytyy parantaa innovoinnille ja kasvulle pk piirissä. Puiteehdot tarkoittavat ennen kaikkea sitä, että on markkinat toimivat tehokkaammin, integroituneet markkinat, sitten konkurssilain uudistaminen, niin, että konkurssiaista uusia firmojen aloittamista, sitten pääomamarkkinoiden integroiminen, erityisesti riskipääoma, segmentti, siihen täytyy kiinnittää huomiota, IPR-järjestelmien parantaminen Euroopassa ja hallintorasitteiden vähentäminen ovat mielestäni erityisen tärkeitä osa-alueita, kun keskitytään näihin rakenneheikkouksiin politiikassa. Ja sitten yleisen politiikan kuvaus, joka ei koske pelkästään pk-yrityksiä. Kysymys on se, että tarvitaanko PK erityistä interventiopolitiikkaa, ja sillä se oli kyllä. Voidaan myös perustella äh, kohdennettua innovaatiopolitiikkaa, jossa pitäisi markkinoiden toimintaa tiettyihin sellaisiin kohdistua. Mutta tämän politiikan pitäisi ottaa huomioon myöskin eri alaryhmät, pk-yritykset, joita on olemassa, koska kukin alaryhmä sillä on erilaisia esteitä, joita ne kohtaavat, ja ne tarvittavat erityisiä politiikkainstrumentteja mikrorahoitusta mikroyrityksille. Sitten tämä on hyvin korkean innovaation Virmoilijat on hyvin erilaisia pk-yrityksiä, eli täytyy olla räätälöityä politiikkaa. Sitten viimeinen kysymykseni, niin tässä aikakin loppuu jo. Miten suunnitella erityisiä innovaatiovälineitä nuorille innovaattoreille, koska aiemmin perustelin, miten keskeisin ovat kasvuprosessissa tässä. Erityisiä innovaatioinstrumentteja tälle alaryhmälle on tässä. Kun otetaan huomioon, että nuoret innovaattorit, heidän täytyy sopia tällaiseen ekosysteemiin innovatiivisen tekijöiden keskuudessa, jotka toimivat tehokkaasti, niin kaikki politiikka täytyy keskittyä tähän yleiseen innovaatiojärjestelmään ja politiikkaan. Sen lisäksi tarvitaan myös spesifiä politiikkaa välineitä, jotka näihin erityisiin haasteisiin kohdistuvat, joita nuoret ovat kohtaavat ja esteisiin. Ja nämä rahoitusesteet ovat niin hyvin kriittisiä tällaisille yrityksille, joten nimenomaan sitä politiikkavälineitä, jotka rahoitusesteisiin puuttuvat tälle alaryhmälle, on hyvin tärkeää erityisesti suunniteltujen tukiohjelmien kautta jotka erityisesti palkitsevat riskien ottamista ja suuntaavat innovatiivisempaan suuntaan siis. Erityisen hypersuojelu suojelu myöskin. Tämä on hyvin tärkeää nuorille innovaattoreille, että olisi teollis- ja tekijänoikeuksien suojelujärjestelmä, erityisesti CCPR. Seuraava kuva. Kuten on jo sanottu, niin ohjelmaehdotuksessa on näitä mm, yksityis- eh, yksityiskohtaehdotuksia, en kuitenkin kerkitse niitä käydä läpi, joten viimeinen kuva Suurin osa pk-yritys kasvupolitiikasta, josta me keskustellaan enemmänkin jäsenvaltiotasolla, kuitenkin on sitä mieltä, että EU-politiikan implikaatiota on tärkeää, esimerkiksi yhtenäismarkkinat, tavaramarkkinat, mutta myös rahoitusmarkkinat, integraatio on hyvin tärkeää. Sitten valtion tukivälineet, miten antaa tukia. Sitten erityisesti CIP-rahoitus, jotta eri tyyppisille pk-yrityksille voidaan antaa tukea. Sitten EUlla on myös hyvin tärkeä rooli siinä, miten seurataan markkinoita ja politiikkaa niin, että meillä on parhaita käytäntöjä, joita eri politiikan takia voivat käyttää sitten hyväkseen. Olen sitten kollega Hyymär, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon ja kiitokset siitä, että täällä keskustellaan todellakin niistä kysymyksistä, joilla voitaisiin paneutua pekoyritysten kriisiin. Niin, arvoisat kollegat, täällä on jo viitattu erittäin innovatiivisiin yrityksiin. Ne ovat erittäin tärkeitä tulevaisuutta silmällä pitäen meidän täytyy kuitenkin pitää mielessä, että yli 99 prosenttia yrityksistä, pk-yrityksistä eivät tule olemaan äärimmäisen innovatiivisia, mutta ne ovat työllisyyden ja normaalin innovoinnin suhteen tärkeitä. Mitä tulee IT-puoleen, niin OECD-määritelmän mukaan näin on. Varmaankin on ihan selvä asia, että pekoyritykset ovat kärsineet kriisin aikana, erityisesti koneteollisuudessa, rakennusteollisuudessa ja muualla, ja varmaankin kaikilla aloilla tätä nykyään. Ja nyt kaikki riippuu siitä, minkälainen vaikutus työttömyydellä on tulevien kuukausien aikana per yksityisen kulutukseen, eli millä tavalla tämän vuoden aikana tilanne kehittyy. Haluaisin ihan lyhyesti kertoa teille muutamista politiikkalohkoista, jotka liittyvät läheisesti eurooppalaiseen politiikkaan. Silloin on ihan selvää, niin kuin täällä jo kollegat totesivatkin, että suurin osa suorista toimenpiteistä, niin kuin ensimmäinen paneelikierroskin osoitti, niin työt on tehtävä alue paikallistasolla, mutta on olemassa monia muitakin seikkoja, jotka ovat eurooppalaisia ulottuvuudeltaan ja päätöksiä tehdään Euroopan parlamentissa ja komissiossa ja neuvostossa ja niillä päätöksillä on tärkeä merkitys PK-näkökulmasta. Eli ensin keskustellaan rahoituksesta ja sitten elvytysohjelmasta ja sitten julkisen sektorin sääntelijöistä. Rahoituksen saatavuus. On tietenkin selvää, että suuria ongelmia on olemassa. Kyllä PK-yritysten pitäisi saada rahoitusta käyttöön. Alkuun pankeilla oli vaikeuksia saada uudelleen rahoitettua pk-yritysten toimintaa ja se liittyy juuri likviditeettiongelmaan. Nyt meillä olisi pääomaa tarjolla luotonantoa varten, mutta nyt ongelmana on se, että riskiluokitus on laskenut noin 90-luvun tasolle, mutta keskeisin ongelma keskipitkällä aikavälillä PK-yritysten rahoitustoiveiden näkökulmasta katsottuna on se, että jos talous alkaa taas vetämään, niin meillä tulee olemaan ongelmia suurten yritysten rahoituksen, sillä pankit eivät ole niinkään halukkaita eivätkä kykeneviä rahoittamaan pk-yritysten riskitoimia. Luotot eivät toimi enää rahoitusvälineenä. Ehkäpä meidän pitäisi tulevia ohjelmia silmällä pitäen pohtia sitä, että mitä voisimme tehdä, jotta PK-yritysten rahoitusjärjestelmiä voitaisiin kehittää, myöskin jos kyse on riski toimista ja niiden rahoittamisesta. Se on tärkeä asia, että on puhuttu, että tarvittaisiin riskipääomarahastoja. Me tiedämme monista rahoitusmarkkina-analyyseistä, että yksityisen sektorin rahoituslähteet eivät toimi, mikäli summa on alle 2 miljoonan euroja, jos julkista tukea ei ole tarjolla. Eli nyt meidän täytyisi paneutua tähän. Tämä on melkoinen haaste, erityisesti seitsemättä puiteohjelma silmällä pitäen. Sääntelynkin pitäisi toimia oikealla tavalla, se on toinen seikka. Tietenkin me tiedämme, että me tarvitsemme vakaampia markkinoita, mutta siitä eivät saisi kärsiä pk-yritykset, koska pk-yritykset eivät aiheuttaneet tätä kriisiä, joten jos vaadimme suurimpia pääomaresursseja, niin ehkäpä muilla aloilla. Ja nyt kun on kriisi käyty läpi, niin joistakin maista löytyy hyviä säästöpankkia, muita pankkijärjestelmiä, minä uskon, että sitä kautta PK-yritysten toimintaa vois, voitaisiin rahoittaa erityisesti niissä maissa, joissa riippuvuus kaupallista pankeista on suuri. Eli meidän ei tulisi vaarantaa hyvin toimivia rahoitusmalleja. Sitten maksuviivästysasioihin puututtiin jo, joten en toista jo sanottua. Toinen asia johon haluaisin puuttua, on elvytystoiminta ylipäätään. Tällä hetkellä on havaittavissa, että suuri osa jäsenvaltioista ei halua ottaa käyttöön tätä exit-strategiaa. He ovat sitä mieltä, että elvytysohjelmista ei tulisi vielä luopua, mutta yrittäjien näkökulmasta katsottuna olisi tärkeää tietää, että miten tämä exit-strategia toimii tulevina vuosina, jotta he voisivat valmistautua tähän muutokseen. Ja silloin PK-yritykset ymmärtäisivät, mistä on kyse, erityisesti jos he näkevät, että, että suuret yritykset saavat rahoitusta vanhojen rakenteiden vaalimiseen. Sitä he eivät tietenkään voi hyväksyä ja ehkäpä DG Ecofin voisi tähänkin puuttua. Me olemme tutkimuksista saaneet selvää sen verran, että mitä pidempään tällaisiin vanhentuneisiin rakenteisiin investoidaan, niin sitä vähemmän tuottoa niistä tulevaisuudessa saadaan irti. Eli meidän tulisi todellakin stimuloida yksityisen sektorin tuotantoa ja kysyntään. Ja sitten viimeisin huomioni, ja se liittyy julkiseen sektoriin ja lähdenkin liikkeelle EU 2020-strategiasta. Kun kuulimme ensimmäistä kertaa komission aloitteesta, niin me olimme aika yllättyneitä, jopa sokeraantuneita siitä, että komission asiakirjassa ei mainita sanallakaan ongelmaa, joka liittyy yhtäältä sääntelijöiden toimintamahdollisuuksiin ja toiminnan laatuun. Me tiedämme, että markkinatalous kaipaa toimivia sääntelykehyksiä, ja jos toimijoita, riippumattomia ja vahvoja sellaisia ei ole, jotka voisivat panna määräyksiä täytäntöön, niin silloin ajautumme nykyisiin ongelmiin. Ei ainoastaan rahoituspuolella, vaan energia- ja liikennesektorilla. Siellä ongelmia on olemassa. Se on ensimmäinen aspekti. Ja toinen on se, että miten käy julkisten palveluiden Euroopan keskeisimmät veromaksajathan ovat yksityiset toimijat ja yritykset, pk-yritykset. Jos he näkevät, että rahoja ei käytetä tehokkaasti hyväksi, niin silloin syntyy ongelmia. Eli me tarvitsemme todellakin kohdennettua toimintaa. Tietyissä maissa verokanta on suurempi kuin muissa, ja siellä ollaan valmiita maksamaan enemmän veroja, koska on havaittu, että verotuotto saadaan kohdennettua tehokkaasti. Mitä tulee globalisaatioon, demografiseen muutokseen, niin meidän täytyy huomioida, että ne vaikuttavat huomattavassa määrin juuri julkisen sektorin maksukykyyn. Meidän tulisi löytää toimivia ratkaisuja. Se on edellytys sille, että kansalaiset ja yritykset luottavat siihen, että veromarkkoja käytetään tehokkaasti ja järkevästi hyväksi. Tärkeää on tietenkin tämä Think Small First periaate. Me tiedämme, että alue- ja paikallistasolla voitaisiin tehdä enemmän juuri tämän Think Small First periaatteen täytäntöönpanon tiimoilta. Me tarvitsemme siis kohdennetumpaa lähestymistapaa Viime vuonnahan asiasta sovittiin toimielinten välillä, mutta toimielinten on osoitettava, että he kunnioittavat todellakin näitä periaatteita päivittäisessä toiminnassaan. Eli siinäpä lyhyt katsaus tilanteeseen. Jos haluatte lukua enemmän näihin kysymyksiin liittyen, niin tästä löydätte linkin 20-sivuinen asiakirja PK-yritysten toiminnassa sitten seuraavina vuosina. Mutta keskeytän puheenvuoroni tähän ja voisimme siirtyä keskusteluun. Kiitoksia kollega Himer ja seuraavana kollega Janidis. Sitten Kiitoksia. Kuvitelkaapa, että teidän pitäisi määritellä työllisyyspolitiikkaa jo kolmen vuoden päästä. Ette kykenisi sanomaan, kuinka paljon työpaikkoja oli sitten luoneet. Näin kuitenkin on käynyt pk-yritysten kanssa. Yksi kaikkein ominaisimmista ongelmista politiikassa koskee tilastotietojen puutetta. Tilanne ei ole sama kaikissa maissa. Joissakin maissa lukuja paljon käytettävissä, toisissa ei juuri ollenkaan. Tämä on tekninen ongelma, mutta silti äärettömän tärkeä. Tarvitsemme asianmukaisen tilastopohjan koskien yritysten demografista taustaa. Haluaisin puhua teille pienyrittäjän sosiaaliturvasta. Suuremmassa osassa maita on olemassa sosiaaliturvaa työntekijöitä varten, jotka irtisanotaan, mutta tämä ei aina päde, jos kyseessä on perheyritys, jo, jonka on lopetettava toimintansa. En nyt halua verrota näitä ongelmia työntekijöiden ja yritys, yrityksen johtajien välillä, kun he menettävät työpaikkansa, mutta kuitenkin tämän Tämä sosiaaliturvakysymys on tärkeä. Sitä tarvitaan, jotta voidaan varmistaa siirtyminen kohti huomista talousmallia usein yhden miehen yrityksissä tai hyvin pienissä yrityksissä sosiaaliturvaa ei käytännössä ole ollenkaan. Ongelmaan olisi puututtava. tällä alalla toimivaltaisten organismien olisi toimittava ja myös valtion olisi puututtava asiaan. Haluaisin nyt jopa vähän provosoida näin kriisin aikoina. PK-yritysten ja muidenkin ei pidä ajatella ainoastaan kilpailukykyä, vaan myös solidarisuutta. Kun meille sanotaan, että 99 prosenttia yrityksistä ovat PK-yrityksiä, niin nähdään kyllä, että kriisi tulee koskemaan myös PK-yrityksiä. Tästä pääsenkin makrotaloudelliseen huomioon tulevaisuutta ajatellen. On aivan selvää, että on pienten yritysten ensimmäinen ongelma koskee rahoitusta, luoton saamista, mutta se ei ole niiden ainoa oikea. Mitä vielä? Kuten CD e on osoittanut viime aikaisessa tutkimuksessa kriisin vaikutuksesta pk-yrityksiin. Pk-yritykset ovat kärsineet ensinnäkin rahoitusvaikeuksista ja toisekseen kysynnän vähentymisestä koskien näitä pk-yritysten palveluja ja tuotteita. Tämä oli ongelma jo ennen kriisiä. toukokuussa 2007 eurobarometri, joka koski pk-yrityksiä, Meillä oli siinä 17 000 yritystä kaikkialta Euroopan unionissa ja luoton saanti oli vasta kuudenneksi suurin ongelma. 21 prosenttia yrityksistä kärsi siitä. Tärkein ongelma, 46 prosenttia yrityksistä mainitsi sen ongelman, koski ostajien ostovoiman alentumista, eli yritysten asiakkaita kun katsotaan uusia isoja yrityksiä, joilla, joissa on yli 250 palkansaajaa, ostovoimaongelman mainitsi ainoastaan 29 prosenttia näistä suurista yrityksistä. Mitä enemmän yritykset suuntautuvat sisäisille markkinoille, sisäiseen kysyntään, sitä enemmän ne tietenkin kärsivät tästä ostovoiman vähentymisongelmasta. Nyt on varmasti koittanut oikea hetki tarkastella uudelleen tapaamme luoda talouspolitiikkaa. Euroopan parlamentti on korostanut toistuvasti sitä, että tarvitsemme sellaista rahaa ja budjettipolitiikkaa, jotka ovat johdonmukaisia. Tällä hetkellä käytetään vain 70 prosenttia aktiivisesta väestöstä, 10 prosenttia on työttömänä. Ja voidaan todeta, ja pääsen aivan pian loppuun, että jotta voimme harjoittaa asianmukaista politiikkaa, tarvitaan kunnollisia välineitä. Tietylle obligaatioilla voitaisiin rahoittaa pk-yritysten rahoitusta, sitten tietenkin yhteisen budjetin kautta voidaan toimia. Kiitokset kaikille panelisteille ja nyt kyselykierrokseen. Konservatiivi taas ensimmäisenä vuorossa. Kollega Bernsen ja Otmar ovat jo pyytäneet puheenvuoro. Otmar, aloitapa sinä. Ja, ich möchte, Herr Niin, kiitoksia herra puheenjohtaja. Ensinnäkin olisin tyytyväinen, jos EPPtä voitaisiin tulerata kristillis sosialistiseksi puolueeksi, ettei meitä kuvata aina vaan jollakin tietyllä tavalla. Minä kuulun nimittäin tähän toiseen siipen. No ensimmäinen kysymys, ja se liittyy siihen, että minkälaisia mahdollisuuksia on palvelun tarjoamisen vapaudessa, kun Euroopan unioni pyrkii tarjoamaan hyviä kasvumahdollisuuksia tal- palvelun tarjoajille. Onko palveludirektiivi riittävä, onko esteitä vielä olemassa ja onko palveludirektiiviä pantu riittävässä määrin täytäntöön. Ja sitten toinen kysymys. Me puhumme täällä kaikki innovoinnista ja nyt kysyisinkin teiltä, että kollega Weimer, mehän tarvitsemme innovaatiota – ja yrityksiä, mutta me tarvitsemme tietynlaisen Euroopan unionin rasterin, jolla mitataan tätä innovatiivisuutta. Ja sitten tämä benchmarkin kysymys. Siihen liittyen kysyisin, että mitkä mallit olisivat rahoituspuolella teidän mielestäni parhaiten ratkaisutoimet rahoituspuolella ja myöskin työllisyyden lisäämisessä, byrokratian vähentämisessä. Eli minkälaista benchmark-luetteloa voitaisiin käyttää? Vai pitäisikö meidän ottaa kilpailukykyyn liittyen myöskin PK-yrityspaketti silloin, kun innovointia lähdetään kehittämään, erotellaan yksityisen sektorin ja ja julkisen sektorin rahoitustoimet. Siinäpä neljä kysymystä ja oikeastaan kaikille nämä ovat suunnattuja. Se vastatko, joka tuntee ase parhaiten. Niin kollega Huemer voisi vastata tähän ensimmäiseen, sitten professori tähän innovointiin liittyen, sillä kollega Foglers. Ja sitten kolmas kysymys Cambridgein nuorelle kollegalle. Ja sitten kollegat pyrkivät selvittämään, että kuka vastaisi tähän neljänteen kysymykseen. Kollega Huemer, olkaapa hyvä. Palveludirektiivi, se pitäisi siis saada nyt valmiiksi. Tiedämme, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole siellä, minne niille pitäisi olla implementoinnissa. Nyt on vaikea sanoa tällä se mikä toimii, mikä ei. Nyt ei ole niin paljon käytännön kokemusta vielä tukijärjestelmistä se mikä nähdään on tietysti keskustelussa Portugalista ja Ranskasta on jo kuultu, että kansallisesta näkökulmasta palvelujen vapaus on aina tietynlainen uhka, eikä siis koko kautta EUn ja työntekijöiden lähettämisdirektiivissä liikkuvuuskeskustelussa eh, ammattipätevyysstandardeissa kaikissa nähdään tämä. En uskalla sanoa, että onko tarpeeksi nyt tehty, vaan kolmen vuotta tässä pitää kokemusta kerätä ja sitten sanoa. Ja sitten tarkemmin analysoida, että oliko se tarpeeksi vai ei. Innovation. Sitten innovaatiosta. Um, so indeed, innovation, uh, how to measure... Miten mitata innovaatiota? Erityisen tärkeää Asia on se, että on erityyppisiä innovaatioita, jotka kasvun kannalta ovat tärkeitä. Eli tällaisia läpimurtotyyppisiä innovatiivita, näitä nuorilta innovatiivilta yhtiöiltä, jotka ovat tärkeitä kasvun kannalta. Ja sitten on myöskin näitä, ja tässä olen samaa mieltä kollegani kanssa tästä, että on myös paljon innovaatioita, jotka eivät ole niin drastisia, mutta myöskin tärkeitä Mutta ne ovat siis, on siis erityylisiä innovaatioita. Kun yritämme mitata ja benchmarkata näitä innovaatioita, niin pitäisi myös ottaa nämä erityyppiset innovaatiot huomioon ja katsoa, että miten ne liittyvät myös toisiinsa. Ja siinä mielessä on hyvin tärkeää, että nämä EU-viitearvot, benchmarkit tässä, erityisesti näille läpimurtotyyppisille innovaatioille, jotka ovat jotka tulevat silloin tällöin joten EU-tasolla on vaikea mitata, on pieni, liian pieni aggregaatiotaso. Onko mitään näyttöä siitä, mikä EU-politiikassa toimii, mikä ei? taustaraportissa tai muistiossa, jota valmistelen, niin yritän myös ottaa mukaan tätä asiaa. Vähän tiedämme, mutta emme tarpeeksi siitä, että mikä aiemmin on toiminut, koska ei ole tarpeeksi arviointeja välineistä useinkaan. Mutta useita Yksity- esimerkkejä on jo, tapauksia on analysoitu, joista voidaan oppia. Tämä politiikan ulottuvuuksien eriyttäminen ja eri, että eri kohteet saadaan oikein ja että voidaan varmistaa, että niin erityisesti tämä luottojen saanti on tässä ollut esteenä yhtiölle. Voitteko lisätä jotain? Sitten tämä benchmark-kysymys. Sapulustevsis, νομίζω ότι... Koskien hallinnollista yksinkertaistamista. Kaiken radikaalin ehdotus on tämän yhden lukun idea yrityksen varten kokemus on osoittanut, että mikäli erilaisia palveluja eri byrokratian aloilta voidaan yhdistää, niin se toki helpottaa valtavasti yrityksen taakkaa. On aivan selvää, että tilanne ei ole sama kaikissa EU-maissa. Uskon, että yleissuuntaukseen pitäisi olla sellainen, jossa pyrittäisiin auttamaan PK-yrityksiä. jotta niillä olisi enemmän pääomaa, koska muuten ne eivät tästä selviä. Sitten on näkökohtia, jotka on vähän unohdettu. 50 prosenttia yrityksistä Kreikassa ovat tilanteessa, jossa jotta ne voisivat investoida, ne eivät luo, ota luottoa pankilta, vaan yrittävät löytää omaa pääomaa. Kaikki toimet, toisin sanoen, joiden avulla voitaisiin helpottaa yritysten pääoman saantua, saantia, siis verohelpotukset ja muut, voisivat olla hyödyllisiä. Benne ja Bervans. Kiitoksia seuraavana kollega Bentseen ja Bervans. Under den första delen av i dag vi om... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ensin kuulimme kriisin vaikutuksista PK-yrityssektorilla. Nyt keskustelemme siitä, mitä voisimme tehdä – Siitähän panelistit kertoivat ja selvästi on käynyt tänään ilmi, että rahoituspuolella ongelmat piilevät. Rahoitus tarkoittaa myös sitä, että rahat pitäisi saada ajallaan silloin, kun yritykset sitä tarvitsevat. Professori totesi, että paljon hoidetaan kansallisella tasolla, mutta poliitikkoina meidän tulisi pohtia sitä, mitä voitaisiin tehdä eurooppalaisella tasolla. Le- maksuviivästysdirektiiviä ollaan päivittämässä. Julkisella sektorilla sovelletaan tiukempia määräyksiä, mikäli maksuviivästyksiä pääsee syntymään. Mutta tämä on tyhjä sanahelinää. Tämä pätee vain business to business maailmassa hyviä sääntöjä laaditaan julkiselle sektorille, mutta myöskin PK-sektorille silloin, kun PK-yritykset tekevät keskenään yhteistyötä. Kysyisinkin kollega Hummerilta ja Förkelsiltä, että ehkäpä meidän tulisi soveltaa näitä direktiivimääräyksiä myöskin business-to-business-yhteyksissä. Kiitoksia. Pervas Peres. Se, mitä Jandis sanoi, on erittäin tärkeää, kun ajatellaan näitä Espanjan puheenjohtajavaltion aloitteita. Se pyrkii avaamaan keskustelun no, toistaiseksi Espanjan sisällä, mutta jää nähtäväksi, voidaanko toimia Euroopan tasolla. Tämä on aihe, jota on kehitettävää, eli se, että kuinka PK-yrit yritys voi toimia konkurssin koittaessa ja omien varojen suhteen vaikeassa tilanteessa. Uskon, että tässä pitäisi pohtia tilannetta EU-tasolla ilman, että välittömästi kuitenkaan annetaan lainsäädäntöä. Sitten toinen asia. Kaikki ovat jo yhtä mieltä siitä, että tarvitaan PK-yrityksiä, jotka ottavat riskejä, jotka luovat työpaikkoja. Samaan aikaan on aivan välttämätöntä tulevaisuudessa saada parannetta, parannettua koulutusta ja tehtävä siitä jatkuvaa. PK-yritykset usein sanovat, että meitä edellytetään kouluttamaan työntekijöitä, mutta meillä on kolme työntekijää. Kuinka tästä selviämme? Sergio Conferati puhui PK-yrityksestä yritysten verkostosta, joka toisi vähän joustavuutta. Meidän on oltava luovia yhdessä tällä alalla, jos haluamme, että pk-yritykset pärjäävät ja että niiden elinkaari on riittävän pitkä, niin että koulutuskin saadaan tähän mukaan. Sitten tästä rahoituksesta. Oletteko menneet tarpeeksi yksityiskohtiin tietääksenne, mitä on korjattava? Palaan keskusteluun, jota kävimme, kun hyväksyimme Basel 2 EU-ssa ja tuolloin hyväksyimme sen säännön, jonka mukaan pankkien on perusteltava julkisesti kriteerit, joiden perusteella ne antavat luottoja pk-yrityksille. Olemme, olen aina ollut sitä mieltä, että se haittaisi keskustelua pankkien ja yritysten suhteesta. Oletteko sitä mieltä, että tämä on yksi virhe, joka pitäisi korjata? Ja konkreettisesti kun ajatellaan pk-yritysten rahoituksen saantia tässä Basel 2-lainsäädännössä, onko siellä teidän mielestänne kohtia, joihin meidän pitäisi paneutua? Frau Feugeles, wollen Sie anfangen? Kollega Vogelels, haluatteko aloittaa? I think, uh... No vaikeita kysymyksiä. No yritänpäs vastata molempiin kysymyksiin yhtä aikaa. Niin, tärkein viestini olisi se, että meidän tulisi tarjota kaikkia mahdollisuuksia, koulutusta, verkostoa ja rahoitusta yrityksille. Mutta on tietenkin selvää, että me tarvitsemme kohdennettua toimintaa. Toiset yritykset tarvitsevat erilaisia tukia, verkostoja, rahoitusta, koulutusta kollega varmaan voi kertoa enemmän keskiverto PK-yrityksestä, mutta nuoret yritykset tarvitsevat erilaista rahoitustukea, verkostointia ja koulutusta, mutta riippumatta siitä, mitä toimenpiteitä suunnitellaan, niin meidän pitää pitää huo mielessä nämä erilaiset yritysmallit ja erityisesti mitä tulee rahoituspuoleen, niin tarpeet ovat erilaiset toiset tarvitsevat riskipääomaa, toiset perinteisiä lainoja. Se riippuu tietenkin yrityksestä ja sen toiminnasta. Ja sitten kysymys siitä, että mitä EU-tasolla voitaisiin tehdä. Kollega viittasi enemmänkin näihin pankkilainoihin. Nuorten innovatiivisten yritysten kannalta on tärkeää, että nämä erittäin riskaabelit ensimmäiset projektit saavat rahoitustukea ja se onnistuu vain ja ainoastaan EU-tasolla, koska kriittistä massaa täältä löytyy liittyy riittämiin ja sitä kautta päästään alueen paikallistasolle. Eli kyllä EU-tasolla pitäisi tämä aloite tehdä. Kiitoksia. First on late payment. Yes. Myös olet maksut. No tietysti olisi ehdottoman tarpeen ottaa business to business. Käsitellä sitä samalla tavalla kuin business to government myös maksuissa, koska siitä voidaan olla huonossa markkina-asemassa äh, suuria yrityksiä kohtaan, niin kuin hallitussakin kohtaan. Mutta mitä neuvoston keskustelussa sitten tapahtuu myös maksuista julkisella sektorilla? Emme ole kovin optimistisia siinä, että lopputulos keskustelusta olisi kovin avulias meille. Eikä ole tyytyväisiä siihen, että mikään kolmesta instituutiosta toimielimistä Euroopan tasolla ei ole B2C-ongelmaa käsitellyt koska pienet yritykset, jotka palveluja ja tuotteita tarjoavat, niillä on samat ongelmat kaikilla muilla kanavoilla. Ja miksi kotitalouksien, kun niille tar- tarjotaan palveluja ja tar- tavaroita, miksi niitä ei pitäisi velvoittaa maksamaan laskunsa ajoissa? Yeah, äh, I äh, fully agree that niin olen siis täysin samaa sieltä, että pk-yritykset ovat erityisessä tilanteessa koskien tätä koulutukseen pääsemistä jatkuvasti, koska pienet yritykset eivät niin helposti voi lähettää koulutuksiin ihmisiä, niillä ei ole siis varaa. Jo, sit, sitten jos on suuret kustannukset kouluttaa, niin sitten täytyy maksaa korkeat palkatkin, muuten kilpailija ottaa sen työntekijän. Tarjoaa vähän enemmän palkkaa. Se, mitä me olemme nähneet, että parhaiten se toimii maissa, jossa yritystason yläpuolella eri alueille, eri sektoreille on yhteisiä koulutusohjelmia pk-yritysryhmille, kokonaiselle sektorille. Kauppakamarit tai työmarkkinaosapuolet niitä voivat järjestää. Siitä tulee paljon parempia tuloksia kuin jos siirrytään markkinoille. Ja sitten vielä rahoituksesta. Se, mitä ehdotatte, että velvoitettaisiin, se vähän kuulostaa siltä, kun valvotettaisiin pankkeja antamaan pk-yrityksen lauluja. Pankeilla pitäisi olla myös valinnanvara, ottaa, ottaako asiakkaan vai ei. Sehän niiden rooli on. Ja se, mikä nähdään tässä, että miksi niin paljon on riippumaisia lainarahoituksista Euroopassa, Ranskassa, Saksassa, Itävallassa on se, että veroja, kansalliset verojärjestelmät pakottavat yhtiöt rahoittamaan yrityksensä lainalla. Ja jos todellakin haluamme rahoitusrakennetta muuttaa pk-yrityksillä, niin kansallisten verojärjestelmien täytyy keskustella, muuten ei päästä tähän tavoitteeseen. Ναι, ένα σύντομο σχόλιο γιατί με κάλυψαν οι προηγούμενοι για τα κυριότερα ζητήματα. Υπάρχει ένα... Aivan lyhyesti kollegani jo vastasivat näihin kysymyksiin. Tässä on kulttuuria ja mentaliteettia koskeva ongelma. Ainakin kun ajatellaan nyt tilannetta Kreikassa, en tiedä miksi usein yritysjohtajat eivät halua tehdä yhteistyötä. No, ei tietenkään tarvita yhtä ainoa ratkaisua, joka sopisi kaikille. Innovoinnin edistys, edistämiskeskuksilla on myös, myös tärkeä rooli, jos jotakin yritystä kiinnostaa tietty hallinnollinen palvelu, jotta mm, ne saisivat apua mm, liike toiminnan suunnitelmia varten tai tulevaisuutta varten. On erittäin tärkeää, että kyseinen keskus tai yksikkö voisi todella antaa yritykselle apua, vaikka päätös tietenkin loppujen lopuksi kuuluukin ainoastaan yritysjohtajalle. No niin, vielä lopuksi kaksi kommenttia kollegat Jensen ja Svinvän. Thank you. And it's building on this idea. Kiitoksia tässä. Niin, anteeksi. Jamen, tak, herr formand. Øh, jeg vil gerne vende tilbage til det her øh, Hyners sag, og øh, som fru Beres også var inde på spørgsmålet. Haluaisin palata siihen, mitä täällä on sanottu ja mitä myös äh, Rova Beres korosti koskien äh, sääntelyä ja sen merkitystä pk-yrityksille. Todellakin kuitenkin todellisuudessa, kun pankki laatii tasettaan, on selvää, että on äh, otettava askelia. Kuka tässä tilanteessa huolehtii pk suurten rinnalla? Kun ajatellaan näitä ongelmia, joita monet tahot seuraavat. Ovatko tuet pk-yrityksille riittäviä? Me teemme täällä ehdotuksia, joihin on saatu inspiraatiota myös Obamalta, kun ajatellaan työtä pankkien suhtaan. Ei meidän pidä riskeerata, että siinä mielessä vahingoittaisimme pk-yrityksistä. Täällä on puhuttu myös riskipääomasta on puhuttu PK-yritysten rakenteista, euroobligaatiosta, kaiken kaikkiaan siitä, mitä Euroopan unioni voi tehdä tutkimusohjelman puitteissa. Voisiko meillä olla eurooppalainen investointipankki tässä? Onko tähän jotakin suunnitelmia? Ei. Thank you. Always ahead of time. Um... Niin. PK-yritysten tukiverkkoajatuksesta. Pitäisiköhän EUn luoda holistisempi konsepti, eli että jonkinlaisia klusterijärjestelmiä kehitettäisiin EUn sisälle, joka tukisi PK-yrityksiä muun muassa rahoitusneuvontaa liittyvää tukea sitä kautta saataisiin PK-yrityksille. Minä uskon, että me haluamme panostaa innovatiivisiin yrityksiin, koska sitä kautta päästäisiin eroon kriisistä. Ja EU 22 strategia paneutuu erityisesti tutkimus- ja kehitys- ja innovointiin, mutta kun katsotaan Kiinaa, in, Intia, Yhdysvaltojen suuntaan, niin kysyisin, että pitäisikö meillä olla muodollisempi järjestelmä käytössä, eli että nämä klusterit muotoutuisivat ja yritykset tukisivat toinen toisiaan ja sitä kautta syntyisi tietty tietotaito erityisesti erittiivisillä aloilla. Kiitoksia. Kiitoksia sitten kollega Hulmer. Ihan lyhyt kommentti. question. Nobody myös kysymys, Kukaan ei tiedä, mitä se tarkoittaa yksityiskohtaisesti, mitä pöydällä tällä hetkellä on Baselin komitealta, mutta pääongelma-alueet periaatteessa emme ole vastaan joitakin puskureita, vaikkakin tiedämme, että puumitilanteessa siitä tulee kalliimpaa pk-yrityksille, mutta lamassa se auttaa, että nämä puskurit olisivat Tier 1 pääoma, jos halutaan pk auttaa, niin eh, tehdään siitä koskevia vaatimukset niin, että säästöpankit eivät voi enää pääomaa näyttää tasestaan. Silloin pk-yritys raunioitetaan. Kolmas elementti on se, jos puhutaan korkeista pääomavaatimuksista tietyille tuotteille, koska sääntelyjät ovat aiemmin sallineet joissakin maissa korkean riskin mutta jotka ovat virallisesti kolmenaan reittauksen tuotteita. Jos tätä nostetaan, niin se auttaa vakautumista. Ei ole mitään järkeä pk näitä vaatimuksia nostaa. Sitten ei ole mitään ongelmia ollut aiemmin. Kollega Föhlers. Niin, mitä meidän tulisi EU-tasolla tehdä, minkälaisia ohjelmia pitäisi saada yhdessä EIPn kanssa aikaiseksi. No EU-tasolta puuttuu joka tapauksessa tämä innovointiin enenevässä määrin panostaminen. Suurin osa ohjelmista liittyy suuriin verkostoihin. Nuoret yritykset, PK-yritykset eivät ole niin keskeisessä asemassa, mutta kun puhutaan innovaatioprojekteista, jotka ovat lähellä markkinoita, niin suuret verkostot eivät ole ne tehokkaimmat menettelyt tavat. joten kyllä me tarvitsemme enemmän innovointiin keskittyviä ohjelmia, jotka eivät taas välttämättä ole kehittämässä verkostoja, vaan kyse on lähinnä yrityskohtaisista projekteista. Sitten kysymys siitä, että miksi meidän tulisi toimia EU-tasolla. No, niin kuin ERC sanoi, me käytämme tätä mittakaavaetua hyväksi EU-tasolla. Eli kyse olisi hyvin vaikuttavasta viestistä, ja se on erittäin tärkeä PK-yrityksen näkökulmasta katsottuna, koska silloin kun yksityisiltä rahoitusmarkkinoilta hakevat rahaa, niin silloin tällä on keskeinen merkitys. Eli me tarvitsemme tällaisia erityisiä ohjelmia, jotka ovat jotain muuta kuin nämä suuret verkostot, joita me täällä rahoitamme. Ja sitten klustereita, tarvitseeko niitä hakea? No alkuvaiheessa ehkäpä, koska me tarvitsemme korjauksia markkinavirheisiin. Mutta meidän pitää tarkkaan pohtia, miten tätä toteutetaan, jotta vipuvaikutus olisi heti käytettävissä, jotta klusterit olisivat kilpailukykyisiä. Eli meidän tulisi toimia hyvin avoimessa hengessä, eli mahdollisimman nopeasti yksityiset voimat voisivat tarjota näitä klustereita ja vipuvaikutusta hyväksi, eli avoimia klustereita tarvitaan. Kiitoksia. Ihan loppuun vielä seuraavanlainen huomio, jonka tarkoituksena osoittaa, että me tarvitsemme asennemuutosta PK-yrityssaralla. Me tiedämme, mikä merkitys PK-yrityksillä on. Me puhumme paljon, mutta me emme oikeastaan ryhdy tuumasta toimeen. Ja Saksassa sanotaan, että kun suuri yritys jää ongelmien kouriin taistelemaan, niin sitten tuleekin hallitus apuun, mutta sitten kun PK-yritykset jäävät ongelmien kouriin, niin silloin konkurssipesä odottaa oven takana. Monia ajatuksia on esitetty. Kiitokset myöskin toisen paneelin panelisteille. Kiitokset näistä kommenteista ja kiitokset vastauksista. Kiitoksia, sydämelliset kiitokset kaikille. Tapaamme ensi viikolla Strasbourgissa kello 9, siis 11. päivänä, kun käsittelemme näitä kahta temaattista asiakirjaa. Kiitoksia.